Good afternoon, everyone. Hyvää iltapäivää. Jos voisit ystävällisesti istuutua niin, että voimme aloittaa kuulemistilaisuuden. Tervetuloa julkiseen kuulemistilaisuuteen, joka koskee kansalaisaloitetta glyfosaattikielto ja ihmisten suoja- ja ympäristön suojeleminen myrkyllisiltä torjunta-aineilta. Aloite on saanut yli miljoona varmennettua allekirjoitusta eri jäsenvaltioista. Se on neljäs menestyksekäs aloite sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Ympäristön kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokunta on nyt saanut tehtäväkseen organisoida julkisen kuulemistilaisuuden yhdessä vetoomusvaliokunnan kanssa, maatalousvaliokunnan ja, ja maaseudun kehityksen valiokunnan kanssa. <clears throat> Ja myös ITRE-valiokunta on mukana. Kuulemisen tarkoituksena on antaa mahdollisuus aloitteen tekijöille esittää aloitteensa ja ryhtyä rakentavaan keskusteluun parlamentin jäsenten kanssa. Komission jäsen Andrew Kaitis, joka vastaa terveydestä, kansanterveydestä ja ympäristöstä, on ottanut vastaan kutsun ja osallistuu keskusteluun jäsenten ja aloitteen tekijöiden kanssa. Kansalaisaloitteessa pyritään kieltämään glyfosaatti muuttamaan tieteellisen arvioiden menettelyä – ja ottaa käyttöön pakolliset vähennystavoitteet torjunta käytöllä. Kuten tiedätte, niin Euroopan parlamentti on ollut hyvin aktiivinen tältä osin. Lokakuussa 24 parlamentti esitti vastalauseen komission ehdotukseen ja pyysi, että joitakin sen käyttöjä rajoitetaan lupamenettelyn uudistamisen yhteydessä ja että glyfosaatin käytöstä vaiheittain luovuttaisiin joulukuuhun 2022 mennessä. Myöskin 11. lokakuuta meillä oli yhdessä maatalousvaliokunnan kanssa julkinen kuulemistilaisuus. Sen aiheena oli Monsanto-paperit ja glyfosaatti, jossa asiantuntijat eri riskinarviointi laitoksista, yliopistopiireistä ja toimialoilta keskustivat tieteellisestä pohjasta käytetään riskiarvioinnissa fasaatin osalta ja väitteistä, että toimiala vaikuttaa näihin arvioihin Yhdysvalloissa ja EU-ssa. Nyt haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, miten kulmistilaisuus sujuu. Ensimmäisenä eurooppalainen, eurooppalaisen kansalaisaloitteen äh, vastaava Mikael Andro pitää esitelmän, sitten komission Andrew Kaitis ja sitten herra Burns eh, talous- ja sosiaalikomiteasta ja sitten myöskin vetomusvaliokunnan varapuheenjohtaja Euroopan parlamentista. Sitten kolme keskustelukierrosta, yksi kustakin aloitteen tavoitteesta. Glyfosaattikielto siis toiseksi tieteellisen arviointimenettelyn muuttaminen torjunta-aineille ja sitten EU-laajuiset pakolliset vähennystavoitteet torjunta-aineiden käytölle. Kullakin kierroksella sitten selitän, miten toimitaan, kun keskustelukierrokset alkavat. Pitemmittä puhetta haluaisin nyt antaa puheenvuoron Rovalle Androlle, joka edustaa kansalaiskomiteaa. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Bonjour. Good afternoon. Good afternoon to all. Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille ja myös kaikille kansalaisille, jotka kuuntelevat tätä suoratoiston kautta. Nimeni on Mika Leandro ja olen Ranskan edustaja tässä Euroopan kansalaisten kansalaisaloitteessa osoitan, edustan tätä wemover.eu. Ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia erityisesti näitä valiokuntia, jotka ovat olleet tässä mukana Envi, Agri, Peti ja niitä ole joiden ansiosta voimme olla täällä esittelemässä tätä äh, aloitetta, jolla pyritään myös kieltämään glyfosaattia ja vähentämään kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Haluaisin tunnustaa, että tämän parlamentin täysistunto hiljattainen hyväksy päätöslauselmani jolla vuoteen 2022 mennessä lopetettaisiin glyfosaatin käyttö. Tämä osoittaa, kuinka vakavasti parlamentti ottaa kansalaisten huolet, mutta kansalaiset ovat olleet hyvin selkeäsanaisia. He haluavat kielon eh, niin, että glyfosaatin käyttö ei enää voitaisi uudistaa. Olisi sovellettava varovaisuusperiaatetta ja se olisi poistettava kokonaan maatalousjärjestelmistä aloitteessa nyt vedotaan komissioon niin, että jäsenvaltioissa kiellettäisiin glyfosaatin käyttö ja me muutettaisiin menettelyjä ja vähennettäisiin kaiken kaiken EU-laajuisesta kasvisodan käyttöä. Kolme kollegaani esittelevät yksityiskohtaisesti nämä tavoitteet, mutta lyhyesti tässä esittelen aloitteemme rakennetta. Ensimmäinen ta- tarkoituksemme on kieltää glyfosaatti, koska on laaja tieteellinen yhteis- ymmärrä sitä, että se on toksista. Myös EU-sääntelyvirastot ovat tätä mieltä. Tämän pitäisi olla riittävä syy varovaisuuteen. Tämän lisäksi maailmanlaajuiset syöjä, syöpäjärjestöt ja IRC, joka kuuluu WHO, on todennut, että glyfosaatti luultavasti aiheuttaa syöpää. Sen toksisuus ja karsinogeenisuus ovat todella hätkähdyttäviä. Sitä nimittäin löytyy lähes kaikilta elintarvikkeista, kuten leivästä ja vauvan ruoasta. Sitä on löydetty myös biometrisellä datalla elimistössämme. Suurin osa eurooppalaisista voivat odottaa, että heihin tehtävät testinsä ovat positiivisia glyfosaatin ilmestymisen osalta. Tämän lisäksi ekosysteemit ovat heikentäneet Euroopassa tämän takia ja se on vaikuttanut negatiivisesti biodiversiteettiin. Tämänkin EUn sääntelyviranomaiset ovat myöntäneet. Haluamme, että kasvinsuojeluaineiden hyväksyntämenettely uudistetaan täysin. Tämä on toinen tavoitteemme, koska glyfosaatti on osoittanut, kuinka pienessä menettelyt ovat. Siksi oso- haluamme muutosta siihen, niin haluamme, että on objektiivista avointu, avointa ja riippumatonta niin kuin EUn kansallisuojelusääntelyssä on vaadittu. Glyfosaatti on glyfosaatin kaltaisesti on tapahtunut aikaisemminkin ja tulee tapahtumaan jatkossakin, ellei me ryhdy toimiin ja muuta järjestelmää. Lopuksi haluamme, että EU asettaa pakolliset eh, kasvinsuojeluaineiden käyttörajat kaikissa jäsenvaltioissa, jotta päästäisiin kohti Mm, myrkytöntä tulevaisuutta. Haluaisin kertoa, miksi tämä aloite on niin tärkeä meille. Meillä on tänä päivänä kestävä kasvihuonesuojeluaineiden käyttödirektiivi. Niitä pitäisi käyttää ainoastaan silloin, kun kaikki muut menettelyt ovat epäonnistuneet. EUn jäsenvaltion on ryhtyvä konkreettisiin toimiin, joilla voidaan vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöä, mutta valitettavasti jäsenvaltiot eivät ole täytäntöpanneet direktiivejä riittävästi, ja komissio on vielä arvioitava, millaisia vaikutuksia sillä on ollut vetomiseen, että direktiivejä on vahvistettava, tarvitaan EU-tasan tavoitteita ja to- toimia maanviljelijöille, että ne voivat tehokkaasti vähentää kasvinsuojelujen käyttöä. Tämä on tärkeää, koska glyfosaatin lisäksi yli 500 muuta kasvinsuojeluainetta on tällä hetkellä käytössä EU:ssa kun puhutaan toksisista aineista ja kun niin vedetään pois markkinoilta, joka torjunta teollisuus nopeasti tuo markkinoille vastaavan toisen myrkyn kemikaalit, joita se käytetään, voi vaikuttaa kaikkia organismeja ja ympäristöjä, joissa eh, ne toimivat ja tässä on mahdollisesti hyvin vakavia ympäristövaikutuksia. Loppupeleissä keskeiset ekojärjestelmät, kuten pöly, pölytys, maan hedelmällisyys, ravinnekierto ja luonnollinen tuholaistorjunta vaarantuvat. Nämä ovat kolme tavoitetta. 1,3 miljoonaa kansalaista ovat tämän aloitteen takana. Tämä Euroopan kansalaisaloite on saatu, saanut laajaa tukea alle viidessä kuukaudessa alle viidessä kuukaudessa todellakin tällaisen tuloksen ei ole koskaan ennen päästy. Tämä on todellinen ennätys ja se onnistui osittain mahtavan koalition ansiosta. Meillä oli yli sata kansalaisjärjestöä mukaan, mukana, viljelijäryhmiä, kansalaisjärjestöjä ja mm, monia muita. Tämän aloitteen ytimessä ovat kuitenkin itse kansalaiset. He olivat tärkein moottori. Tämä ei olisi onnistunut ilman kansalaisten sitoutumista. Yli 250 000 allekirjoitusta kerättiin äh, koulujen ja kauppojen ulkopuolella puistoissa, naapurustoissa, kaupungeissa ja maaseudulla kaikkialla Euroopassa. Haluaisin lyhyesti näyttää teille kuvia tuosta äh, allekirjoitusten keräämisoperaatiosta. So, as you can see, a lot of work. Kuten näette, työtä on riittänyt. Onnistuminen osoittaa, että kansalaiset haluavat toimintaa, erityisesti glyfosaatin osalta ja yleisesti kaiken kaikkien kasvinsuojeluaineiden osalta. Euroopan kansalaiset luottavat nyt Euroopan toimielimiin ja tähän kansalaisaloiteen välineeseen. Pyydämme komissiota ottamaan meidät vakavasti. Euroopan kansalaisia huolestuttaa tämä asia ja meidän huolemme ovat legitiimejä. Euroopan kansalaiset ovat nyt puhuneet parlamentin, tämän aloitteen ja monien mielipidekyselyn kautta todeten, että selkeä enemmistö haluaa kieltää glyfosaatin käytön. European policy making. Euroopan politiikan teossa pitäisi olla esimerkillistä. Prosessi, joka on liittynyt glyfosaatin hyväksyntään, niin ei ole oikein pysynyt tällä tasolla kun vuonna 2016 komissio hyväksyi tämän ilman määräenemmistöä, kansalaiset eh, eh, yhtyivät ja halusivat saada äänensä kuuluviin täällä Brysselin käytävillä. Euroopan kansalaiset ovat pyrkineet eh, saamaan komission mukaan monta kertaa kesän jälkeen. Nyt vetoamme kaikkein korkeimpaan tasoon tämän kansalaisaloitteen kautta. Vaikka operaatiomme on ollut menestyksekäs, komissio ei ole muuttanut suuntaansa eikä ole myöskään pyrkinyt hakemaan hyväksyttävää ratkaisua. Jäsenvaltiot yhä enenemässä väärin kieltäytyvät glyfosaatista. Komission pitäisi osata johtajuutta ja ehdottaa kieltoa, eli estää glyfosaatin luvan uusiminen. Tätä kansalaiset pyytävät. Poliittiset päätökset, kuten glyfosaatipäätös, edellyttää visionäärejä, niitä, jotka pystyvät sivuttamaan rahan ja vallan ja monet yritykset ja tekemään rohkeat päätökset. Tarvitsemme tällaisia johtajia, että vältetään kemikaalisten riippuvuus ja päästään tuholaismyrkkyvapaaseen tulevaisuuteen. Emme usko, että tämä on mitenkään helppo. Kivuton harjoitus on totta, että tarvitaan paljon yhteistyötä Euroopan unionin tasolla – jäsenvaltioiden kanssa niin, että viljelijöitä tuetaan tässä ja, ja löydetään vaihtoehtoja, jotka ovat eh, käyttökelpoisia viljelijöille. Ratkaisut ovat kyllä olemassa jo. Monet viljelijät jo kasvattavat eh, ilman glyfosaatia ja torjunta-aineita. Itse asiassa emme ole kovinkaan kaukana torjunta-ainevapaasta tulevaisuudesta, kunhan pidämme kiinni tästä poliittisesta tahdosta ja haluamme varmistaa paremman tulevaisuuden kaikille eurooppalaisille. Vuonna 2009 Eurooppa päätti hyväksyä kaikkein suojelevimman torjunta-aineen lainsäädäntö maailmassa. Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden määräenemmistön tuella. On aivan oikeutettua kansalaisille odottaa, että tämän mallilainsäädännön kaikki säännökset täytäntöön pannaan, niitä sovelletaan. Tällä hetkellä näin ei, näin ei ole. Glyfosaattitapaus osoittaa, että kaksi merkittävintä parannusta lainsäädännössä ovat jääneet toteuttamatta jäsenvaltiossa. Tämä vaaraan perustuva lähestymistapa ja riippumaton tieteellinen tarkastelu on vaarana, että, että tämä asia nyt lipää käsistä. Glyfosaatti pitäisi soittaa varoituskelloja niin, että, että ymmärretään, että tämä on tärkeä tärkeämpää ihmisille kuin monikansallisille yhtiöille. Euroopalla on vaihtoehto, joko se johtaa tietä myrkyttämään maatalouden tulevaisuuteen. Ja niin, ja tässä haluaisin siteerata Ranskan kansalaista. Sain näitä paljonkin, minun piti sieltä yksi valita. Mireille Papin ei pidä odottaa kaikki epäilykset johtavat ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. On tehtävä rohkeat päätökset tänään. Se on mahtava mahdollisuus Euroopan toimielimille kiilottaa kilpeään kansalaisten silmissä, kun usein näytetään, että EU vain toimii lobbien ja yritysten piikkiin. Tämä on nyt todella EUn mahdollisuus loistaa. Kiitoksia. Now, uh, I Kiitos. Sitten pyydän, että komissio Andrew Kaitis <clears throat> pitää puheenvuoron. Viisi minuuttia. Uh, uh, Arvoisa uh, Envivaliokunnan puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet tänään meillä on toisen, toisen kerran virallisesti keskustella kansalaisaloitteesta glyfosaatista, jonka tarkoitus on sitten suojata ihminen, ihmiset, ihmisiä ympäristömyrkyiltä ja tässä tapauksessa glyfosaateita ja sen vaikutuksia. Komissio viime, viime kuussa 23. päivä lokakuuta otti tähän ensimmäisen kerran kankaa, kantaa ja nyt sitten ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeen turvallisuuden valiokunta Envi sulkee huomaansa huomattavasti laajemmat piirit, vetomusvaliokunnat, energiavaliokunnan ja maatalouden, maatalous, maatalouden kehittämisvaliokunnan, samoin sitten myöskin työmarkkinaosapuolet ja sosiaali- ja talouskomitean Eh, ensinnäkin eh, eh, tässä haluan nostaa hattua siitä, että kansalaiset ovat nyt no, todellakin käyttäneet oikeuttaan, niin kuin Lissabonin sopimuksen heille on annettu, niin että todellakin tällaiset kansalaisten huoltakan aiheuttavat aiheet on niin sitten nostettu näkyvästi esillä esille. Ja nyt voidaan todellakin keskustella sitten näistä arkaluontoisista tärkeistä asioista niin, että sitten tulevaisuudessa politiikkaa voidaan tehokkaammin ja turvallisemmin tehdä. Näin komissio on hyvin tyytyväinen siitä, että kansalaisaloite näistä torjunta-aineiden kohtaloista Euroopan unionissa on nostettu esille tässä, tässähän on per, äh, on useita, useita vaiheita, eikä tota, kohdennu pelkästään, kohdistu pelkästään yhteen ainoan päätöksen, vaan ylipäätänsä EUn äh, torjunta-ainepolitiikkaan no, laajemminkin. Totta kai äh, äh, torjunta-aineet ei varmaan koskaan mitään mitään kauniskilpailua äh, voita, eivätkä saa äh, löydä tietään kansan suosikeiksi mutta tänä päivänä niillä on joka tapauksessa erittäin tärkeä ää, äh, rooli siinä, että meillä on tarpeeksi ruokaa tarjolla pöytämme Äh, niitä, niitä, niitä totta, äh, tuholaiset voivat tuhota äh, su, su, suuria määriä elintarvikkeita, maataloustuotteita pienessä hetkessä. Jos, jos ajatellaan esimerkiksi vaikka tältä sienitauteja Irlannissa, siellä olisi suuri, suuri nälänhätä olisi voinut voitu välttää, jos olisi ollut torjunta-aineita siihen aikaan käytössä. Mutta nämä tässä ympäristössä vaaditaan jo, johdonmukaisia ja tehokkaita touhuja, mutta tot, totta kai nyt on, on entistä tarkemmin ja huolellisemmin tarkastettava ja valvottava sitä kaikkea, mitä eh, luonnossa käytetään niin, että voit, voitaisiin päästä kohti ke, kestävämpää ja puhtaampaa elintarviketuotantoa, kuten jäsenet tietää, että et, ja nykyisen yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa on, äh, monia keinoja käytössä. Luonnonmukaisen viljelyn edistäminen ensinnäkin ja toiseksi viljelijän neuvonta, neuvontaa ystävän agroympäristöpoliittiset toimenpiteet maaseudun kehittämisen saralla. Äh, koko joukko erilaisia tutkimushankkeita jos, jos meidän pitää miettiä sitten tämmöisen tuhoja ja olosuhteita sietävämmän kulut, kasvatuksen ja elintarvikeviljelyn perusteita, sillä on ollut otettava kaikki mahdolliset välineet käyttöön, joita vain meillä vain on. Meidän mielestäni tällainen integroitu tuholaishallinta voisi yksi ehkä kaikkein tärkeimmistä toimista tulevaisuuden elintarviketuotannon turvaamiseksi. Mitä nyt sitten tulee tämän käsillä olevan aloitteen sisältöön? Komissiohan ei tässä ole ollenkaan ainoa toimija tässä koko sääntelyverkostossa, joka nämä eri tuholaisaineet, torjunta-aineet hyväksyy. Jäsenmaillahan on erittäin avain rooli silloin, kun arvioidaan ja järjestä, organisoidaan näitä erilaisia selvitys- ja hyväksymisprosesseja, prosesseja, joita, minkä vuoksi heidät pitäisi, tuli, tulisikin heitä tulisikin kohdella tasavertaisina kumppaneina tässä hyväksymisprosessissa. Aktiiv- aktiivisen aineen tunnustaminen ensin ja sen jälkeen sen auktorisointi eli äh, luovaraisuus perustuu tietenkin läheisyysperiaatteeseen, jossa jäsenmailla on olennainen rooli on otettava hyömyyn ilmastolliset, viljelypoliittiset ja yhteiskunnalliset eroavaisuudet eri puolilla jäsenmaita. Tässä on vastuu sekä komissiolla että jäsenmailla niin, että nämä toimivalta jakautuu oikeudenmukaiseksi. En, ihan lopuksi haluaisin vielä yhden asian painottaa. Kaikkihan me pyrimme samaan tavoitteeseen turvalliseen elintarviketuotantoon eettisessä ja kestä, e-, kestävässä ympäristössä, ympäristöpoli, ympäristölle äh, mahdollisimman suotuisassa äh, ympäristössä ja sillä tavalla, jotta meidän kansan terveytemme ei missään vaiheessa vaarantuisi. Kollektiivisesti tietysti vastaamme terveydestämme ja ympäristömme hyvinvoinnista. Tämä on meidän sosiaalinen, yhteiskunnallinen vastuumme paitsi itsellemme myöskin tulevaisuuden sukupolville, koska me olemme tässä tätä haastetta yhdessä vastaanottamassa. Meidän pitää ensinnäkin varmistaa tuholaistorjunta turvallisuus ja vähentää niiden aiheuttamaa riskiä ja ja, ja sitten äh, o, äh, torjua kaikkia, kaikkia, kaikkia muita myrkyllisiä ja vaarallisia vaihtoehtoja pääsemästä levitykseen kaikkina aikoina. Vuosien aikana komissio on, on toiminut äh, täysin luottaen siihen, että että kasvin, kasvinsuojelu to, toimii tehokkaasti ja siinähän tarjoutuu samalla mer, merkittävää potentiaalia, jossa, jolla pyritään sitten välttämään torjunta-aineiden ylikäyttöä ja vallankin väärinkäyttöä. Komissio, kun on raportoinut tässä näitä tuholaistorjuntadirektiivissä, jossa kestävyys on, on, on kantava, kantava ajatus ja tämä Selonteko osoittaa, että näitä direktiiviä käytetään, toteutetaan hyvin vaihtelevasti eri jäsenmaissa. Tässä jäsenmailla on suurempi vastuu, ne voisivat tehdä tässä asiassa paljon enemmänkin, jotta esimerkiksi torjunta-aineita käytettäisiin varoin, esimerkiksi juuri vaikka asutuskeskusten ja koulujen läheisyydessä ja näin poispäin. Tällaisilla pienillä toimenpiteillä voitaisiin parantaa tätä kokonaiskuvaa ja paremmilla toimintatekniikoilla ja taktiikoilla joka aino, ainoassa jäsenmaassa. Kiitoksia, että jaksoitte kuunnella. Jään odottamaan erittäin mielenkiintoista rakentavaa keskustelua tänään. Kiitos komission jäsenelle. Sitten talous- ja sosiaalikomitean maatalouden jaoston puheenjohtajan Brendan Bössin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Talous- ja sosiaalikomitea perustettiin Rooman sopimuksen. Se edustaa työntekijöitä, työnantajia ja kansalaisjärjestöjä. nat <clears throat> jaosto koostuu kolmen ryhmän asiantuntijoista, jotka käsittelevät maataloutta, maaseudun kehitystä ja ympäristöasioita. Uskomme vahvasti siihen, että aloitemenettely on tärkeä. Siihen pitäisi prosessin aikana kuulua keskustelua enemmän. Sen vuoksi pidämme hyvänä syyskuun komission ehdotusta sääntöjen yksinkertaistamisesta. Me myöskin teimme siitä lausuntoa toimielinteen ja kansalaisten välisenä siltana. Menettely haluaa tarjota foorumi, jolla voidaan aloittaa sitä keskustella. Vaikka va- komitealla ei ole virallista kantaa glyfosaattiin, niin olemme keskustelun järjestäneet maatalousjaostossa sidosryhmille, joilla on suuri intressi glyfosaattipäätöksessä. päätöksessä myöskin aloitteen tekijät ovat pystyneet esittämään aloitteensa täysistunnolla, jossa oli 350 jäsentä talous- ja sosiaalikomiteasta. Ja sitten keskus, siis näistä aiheista keskusteltiin täysimääräisesti silloin. Mutta kansalaisjärjestön toimijoiden, järjestöjen toimijoiden keskuudessa ei ole kiellosta mitään yhteisymmärrystä. Alustavat keskustelut ovat tuoneet esille erilaisia näkökantoja. Ja kun komiteamme heijastaa yhteiskuntaa, niin ei se varmaan yllätä, että tämän kerron teille. Jos yrittäisin selittää komitean keskustelun kantoja, niin sanoisin, että ei tietenkään kukaan halua epäterveellisiä kemikaalia ympäristöön tai ruokaan. On ilmeistä myös, että politiikan tekijöiden ja poliitikkojen tilanne on vaikea, jossa eri akateemiset tutkimukset tekevät ilmeisesti vastakkaisia johtopäätöksiä. Oli myös huolia sitten lopuksi siitä, että mikä on näyttänyt olevan joidenkin ylikansallisten korporaatioiden suuri voima tukea kantoja, jotka eivät ole olleet hyödyksi tälle tärkeälle keskustelulle. Jossa perustana olisi pitänyt olla näyttöjä tosiasiat, eikä tunteet tai harhaanjohtavat tiedot. Kiitos mahdollisuudesta esitellä meidän kantamme. Um, Sitten vetomusvaliokunnan varapuheenjohtaja herra Paul Czakki, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentin vetomusvaliokunnan puolesta minulla on ilo ilmoittaa, että petivaliokunta tervetulleeksi tämän keskustelun tästä tärkeästä aiheesta. Pelivaliokunnan varapuheenjohtajana minulle on ilo nähdä, että kansalaisaloite saavutti nyt tilanteen, jossa on voitu järjestää Euroopan parlamentissa julkinen kuulemistilaisuus. Kuten olemme nähneet viime vuosina, kansalaisaloitteen asetuksen alaisesti ei ole mitenkään helppoa saada kasaan vaadittua miljoonaa allekirjoitusta. Onkin tärkeää panna merkille, että Petin, Petivaliokunnan oikeud, tai siis kansalaisaloitteen oikeudelliset puitteet ovat nyt tarkastelun alla komissiossa. Parlamentin olisi hyväksyttävän kantaa komission uuteen lainsäädäntöehdotukseen niin, että kansalaisaloitteesta tulisi kansalaisystävällisempi ja helpommin käytettävä väline osallistavassa demokratiassa. Viimeksi haluaisin vielä korostaa sitä, että tähän päivään mennessä petivaliokunta on saanut useita vaitoomuksia samasta aiheesta, jota, josta tämä kansalaisaloitekin puhuu, nimittäin glyfosaatin kieltämisestä tai sen käytön rajoittamisesta. Tämä osoittaa, että tämä aihe on todella tärkeä aihe monille kansalaisille kautta Euroopan unionin. Tästä syystä petivaliokunta pitää tätä tilaisuutta hyvänä mahdollisuutena käydä keskustelua ja löytää kansalaisille sopivia ratkaisuja. Hyvät ystävät, haluaisin toivottaa teille oikein menestyksekästä vuoropuhelua täällä tänään. Kiitoksia. Thank you very much. That concludes the openings. Kiitos tässä alustukset. Ja nyt kuten mainitsin aiemmin, käsitellään kukin tavoite vuoron perään omalla keskustelukierroksellaan. Kansalaiskomitean edustaja esittelee aloitteen tai tavoitteen. Sitten on jäsenet kysymyksiä komission ja, ja komitean jäsenten vastaukset ja sitten johtopäätökset. Tässä suunnilleen äh, keskustelun kulku. Pyytäisin, että pidätte puheenjoista kiinni kaksi minuuttia kullekin kysymykselle. Ensimmäinen kierros koskee tavoitetta, jonka nimi on glyfosaattikielto. Pyytäisin, että Rovas Achterberg, kansalaiskomitean edustaja, esittelisi tavoitteen. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Good afternoon and thank you very much for receiving. Hyvää iltapäivää. Mukavaa, että saimme tulla tänne parlamenttiin. Kuuluu hiukan huonosti tämä puhe. Oh, that is my microphone, is it? Oh, that's easier. Niin, no niin. Nyt halu, haluaisin esitellä heti kun tekniikka suostuu mukaan ensimmäisen tavoitteemme. We have to bring the technical team into <laughs> our hearing. No niin, puheenjohtaja perään kuuluttaa teknistä asiantuntijaryhmää paikalla. Yes. In the meantime, could I use the opportunity? No niin, äh, äh tässä tätä äh, äh, yhteyttä odotellessa mä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tästä erittäin ajankohtaisesta aiheesta ja päätöksestä ottaa tämä asia nyt käsittelyyn ja esitellä meidän vaatimuksemme, mitä tulee tähän ensimmäiseen tavoitteeseen, eli glyfosaatin kieltäminen. Haluaisin perustella syyt siihen, miksi kansalaiset tätä haluavat. Ensinnäkin glyfosaatti aiheuttaa tuhoja ympäristölle. Se suunniteltu niin, että se sattumavaraisesti tappaa kasvoja. Se on myöskin myrkkyä monille muille lajille, jotka eivät kuulu kasvikuntaan, esimerkiksi hyödylliset hämähäkit, jotkut matelijat ja näin poispäin glyfosaatin äh, äh, käyttäminen ja sitten sen äh, se muut seuraukset tekevät siitä sitten tällaisen tappaja välineen tappajan laajemmaltakin. Ensinnäkin sen lisäksi vielä, että se vaikeuttaa ympäristöä, se on vakava uhka ihmisen terveydelle. Sen kansainvälisen terveysjärjestön syövän tutkimusvirasto IARCS on, ja moni muu on luottelu, luokitellut sen mahdollisesti syöpäaiheuttavaksi aineeksi. Samoin myöskin silloin monta muuta vikaa aiheuttaa sukupuolikehittymiseen ja, eh, ja lisääntymisterveyteen ja myöskin neurotoksisuutta on yksi sen haittavaikutuksen. Eh, eh, sääntöjen mukaan EUn ei, millään aineella ei pitäisi olla mitään odottamattomia vaikutuksia ympäristöön taikka, tai sitten myöskään tuoda, aiheuttaa riskejä, riskiä sen paremmin ihmis- kuin eläinkunnallekaan. Eli ei, ei pidä olla sellaisia aineita käytössä, jotka saattavat aiheuttaa ää, syöpää samojen kategorioiden mukaan, mitä IRC käyttää tämä syövän tutkimusvirasto. Tässä on todettu jo EFSAn ansiosta, että siinä on aika pitkä, pitkät, pitkävaikut, suurit pitkävaikutteiset riskit linnuille ja, ja muille eläimille. Eka kemikaalivirasto ja EFSA ovat kumpikin yhtä mieltä siitä, että on riittämätön näyttöä tästä syöpäkytköksestä, mutta kuitenkin tämä koko riski, terveysriskiarvio on erittäin puutteellinen. Olemme voin kyenneet todeta tässä, että Saksan BFR-viraston ensin laatima tekevä riskinarvio on täynnä alan vaikutusta, vaikutteita mitä tulee sitten julkaisemattomiin tämän alan elinkeinoharjoittajien teettämiin tutkimuksiin, ja tätä ei ole, ole niitä saanut käyttöönsä käy ilmi, ettei kaikkia näitä tutkimustuloksia ole esitelty eikä julkistettu ollenkaan, vaan on täysin, äh, lähes täysin luotettu alan omiin tulkintoihin. Äh, äh, hyvin tärkeitä havaintoja on jätetty huomiota sekä, sekä kemikaaliviraston että elintarviketurvallisuusviraston arvioinnissa, mistä on huomautettu myöskin näitä viranomaisia. Mitä sitten tulee näihin julkistettuihin tutkimuksiin voidaan huomata, että täällä on leikattu ja liimattu elinkeinon harjoittajien arvioinnit omiaan lainsäädäntönsä. Eli mitään riippumatonta arviota uun elimissä ei ole näistä tutkimuksista tehty. Ja sitten vielä tässä lopuksi yli miljoonan eurooppalaisen nimissä ja puolesta vetoamme komission, että se että se julistaa glyfosaattikielon, käyttökielon, vaikka kun ei olekaan yksin, yksin tässä ää, toiminnassa, mutta koska kansalaisaloite on komission käsikassara tässä tapauksessa, niin vetoamme komissioon, että se todella ympäristöriskeihin perustuen ää, ää, kieltää tämän tuotteen, koska tämä perustuu tällaisen tieteelliseen näyttöön, aineen terveysvaikutuksista, erityisesti mitä tulee sen mahdollisesti syöpää aiheuttaviin vaikutuksiin, niin EU voisi tällaista varovaisuusperiaatetta todellakin tässä noudattaa ja lisäksi muitakin asiaan vaikuttavia näyttöjä, muutakin asiaan vaikuttavaa näyttöä voidaan tuoda esille kun aikoinaan tätä kansalaisaloitetta lähdimme sorvaamaan, emme aavistaneet, että asiat olisivat näin pahalla tolalla. Pyydämme kuitenkin, että, että, että täällä äh, parlamentti ja Euroopan toimeilijat tutkisivat tämän äh, tutkimuksen puutteellisuuden valmistelun ja sääntelyn. Ajuso. Kiitos sitten jäsenet, rouva Ajuso, ja muistutaan kaksi minuuttia puheaikaa kullekin. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kiitoksia tästä tämän kokouksen järjestämisestä järjestäjille. Esittelitte täällä allekirjoituksia keskustelua keskikaupungeista. Jos minä menen keskikaupungille ja sanon, että aspiriini tappaa, niin olen varma, että ihmiset tulevat allekirjoittamaan vetomuksen äh, aspiriinin kieltämisen puolesta. Oletteko keränneet äh, viljelijöiltä allekirjoituksia? Tiedättekö, että glyfosaatin ansiosta on paljon vähemmän erosiota ja että energiatehokkuus äh, on paljon suurempaa viljelyksillä. Glyfosaatin ansiosta ei tarvitse käyttää käyttää valtavaa määrää työvoimaa ja energiaa rikkaruohojen torjunnassa. Puhuitte täällä IRS, IRCn raportista. Raportteja on ollut valtavasti. Paljon tieteellisiä instituutteja on ollut työssä. EFSA on tehnyt tämän Yhdysvaltojen Seban tutkimusinstituutti on tehnyt tämän, tällaisen myös, myös Saksassa. Saksan syövän tämä instituutti teki tämän, joka oli vastuussa asiasta ja myös se e, Yhdysvaltain FDA. Mikään näistä ei ole todennut, että kyseessä oli siis syöpää aiheuttava aine. Täällä, täällä kulmistelussa todettiin, että eläimille se voi olla aiheuttava, mutta ei ihmisille. Kaikki nämä raportit ovat olleet täysin avoimia. Ainoa, joka ei ollut näistä avoin, koski tätä IARCn kertomusta. Kaksi IARCn tutkijaa, Jameson ja Blair, sanoivat, että ensimmäisissä luonnoksissa oli mukana tieteellisiä raportteja, joissa todettiin, että glyfosaatti ei aiheuta syöpää. Myöhemmin nämä vedettiin loppukertomuksesta pois. Voisitteko vastata näihin kaikkiin kysymyksiin, koska monet ihmiset ovat glyfosaatista riippuvaisia. Mitä teillä on Monsantoa vastaan? Mikäli Monsanto ei olisi 40 vuotta sitten tuonut glyfosaattia markkinoille, me emme olisi tänä päivänä pyytämässä sen kielon kieltämistä. Minulla ei ole mitään tekemistä Monsanton kanssa, enkä tunne sieltä ketään. Kiitoksia. Thank you very much. Now, uh, Madame Dali. Kiitos. Sitten Rava Dalli, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Euroopan parlamentille, että saimme mahdollisuuden keskusteluun. Kiitos myös kansalaisaloitteen edustajille. Mielenkiintoista, kun parlamentissa nyt on eri näkökantoja. Minä edustan sosialistien ja demokraattien ryhmää parlamentissa ja ympäristövaliokunnassa. Ja kuten mainitsitte jo, tekin tunnette viime kuun tapahtuman, jossa me emme ole samaa mieltä luvan uusimisesta glyfosaatille seuraavalle kymmenen vuodelle, vaan että 22 2022 mennessä vähittäin luovuttaisiin ja olisimme myös muille kuin ammattikäyttäjille sovellettavasta kielosta ja julkisilla paikoilla, puistoissa ja niin edelleen. Mutta ymmärrämme myös, että viljelijöille täytyy antaa aika ja toimialalle sopeutua muutoksi. Mutta tietyt huolet on meillä samat kuin teillä. Mukaan lukee avoimuuden puute, kyseenalainen tieteellinen luotettavuus ja myöskin tieteellinen riippumattomuus. Te alustuksessanne painotitte myös jo sitä, miksi kut, mitä kutsutte, puutteelliseksi terveysriskianalyysiksi, joka riippuu kovasti toimialasta. Siellä on sponsoroitu arviointeja ja myöskin tämä leikkaa ja liimaa menetelmä ja julkaisemattomat tutkimukset. Tietysti tunteenomaisia esityksiä voidaan esittää. Mutta siltikin tosiasia on sen, että nämä asiat huolestuttavat ei pelkästään kansalaisia, vaan myös tämän talon jäseniä joiltain osin. Mutta kun vaaditte kieltoa, keskittyisin siihen, mutta samaan aikaan tunnustatte, että toimiala sitten nopeasti korvaa ne muilla aineilla tai myrkyillä. Eli kysymykseni, mitä haluaisitte saavuttaa loppujen lopuksi? Koska jos glyfosaatti kielletään, ja jos, painotan sitä, jos ei ole asianmukaista arviointimenettelyä olemassa, ja se vaikuttaa tähän toiseen osaan, Kuten tunnustitte, muita myrkkyjä voi tulla mukaan. Haluaisin tietää, että mitkä ovat pitkän aikavälin suunnitelmanne näiden aineiden osalta. Toinen kysymys nopeasti. Miten ehdotatte, että tuotantoa ja käyttöä säänneltäisiin EUn ulkopuolella, kun otetaan huomioon, että on jäsenvalti- olisi jäsenvaltioita, jotka voivat vielä tuoda aineita ulkopuolelta? Berling. Rova Görlin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Very much, very warm well. Eh, kiitoksia kovasti, kovasti paljon tervetuloa tänne eh, valiokuntaan. Näiltä eh, aloitteen tekijöiltä haluaisin kysyä muutaman kysymyksen. Oletteko tietoinen siitä, että IR, IRC on todellakin tehnyt päätöksensä tieteellisen näytön vastaisesti nämä ja EFSA ovat tietysti EU-organisaatioita, ovat tehneet tähän ohella tällaisen torjunta-ainearvioin ja ja EPSA on siinä mukana siinä rintamassa, joka ei usko, että glyfosaatti olisi karsinogeeni. Miksi olette näin yksivakaisesti sitä mieltä, että, että tämä arvio on väärä, että kyllä se syöpää aiheuttaa? esim, eh, eh, puhuitte näistä virtsakokeista, että että, eh, että jos ihmisiä testattaisiin, niin sieltä sitä glyfosaattia jäämiä löytyisi. Tämän päivän tämä testit ovat niin tarkkoja, että sieltä löytyy vaikka mitä jäämiä. Et ei, ei tollaista arviota voi mennä heittämään ilmoille minään ehdottamana totuutena. Se on ihan vastuutonta suorastaan toiseksi ja kolmanneksi, kun ajatellaan, että glyfosaattiasiaan on uhrattu aikaa ja energiaa, ja sieltä kotisivuillakin olin, olen, olen tutkiskellut, että, että, että tässä miljoona jäsentä, jäsentä kannattaa ja, ja ja äh, sitten tietysti äh, äh, sieltä, joka jo kohta kun paisua, paisua kohti puolitoista miljoonaa, kantavat huolta siitä, että miksi heillä ole sitä annettu tätä täsmällistä tietoa. 1,3 miljoonaa on kuitenkin alle puoli prosenttia kokonaisväestöstä. Ja, ja ajatella sitten, että tällä tavalla te luotatte johonkin tie, muutamaan teidän mieheen, jotka väittävät, että se on vaarallista ja sen puolesta se pitäisi kieltä. Sitten edustaja Uitama, kiitos. Haluan onnitella äh, aloitteesta, kansalaisaloitteesta. Aina hyvä asia nähdä, mitä tapahtuu äänestäjien keskuudessa. Se myös tuo esille sen tietysti, että kaikki haluaisivat vähentää käytettyjen kemikaalien määrää maataloudessa. Olivat ne sitten synteettisiä tai orgaanisia pitäisi olla kestävää käyttöä ja pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta sitä käytettäisiin viime käden ratkaisun. Siitä pääsen kysymykseen, niin nyt tämä miljoonan dollarin kysymys on, että jos kielletään, niin onko se todellinen vastaus siihen, että maataloudessa siirryttäisiin siihen, että kemikaaleja käytetään vähemmän tavallaan. Se on mielestäni laiskaa politiikkaa, jos sanotaan, että kielletään ja ongelma on ratkaistu. Minä haluaisin kunnollista keskustelua siitä, miten maatalousjärjestelmää voidaan muuttaa niin, että ollaan vähemmän riippuvaisia, että on parempia vaihtoehtoja, joissa on pienempi riski. Joten koko keskustelussa mielestäni sekoitetaan kaksi asiaa keskenään. Me poliitikkoina emme voi vastata siinä kaikkiin kysymyksiin, vaan pitää olla järjestelmä, jolla kemikaalien vaikutukset voidaan arvioida. Onko karsinogeenista vai ei, niin pitää kieltää. Jos on, niin pitää kieltää. Jos ei, niin onko sitten argumentteja kieltää sitä Euroopan tasolla. No toinen keskustelu on sitten kemikaalien kestävä käyttö. Ja sen vuoksi siitä pitäisi paremmin keskustella kuin, että yksinkertaisesti kielletään kemikaali. Kuten Eka ja EFSäkin sanovat. Eli kysyisin teiltä, keskustelemme oikeasta aiheesta. Käydäänkö oikeanlaista keskustelua asiasta? Kiitos. Thank you, Mr. Dorfman. Kiitoksia. Sitten herra Dorfman. Ja... Onnittelen aloitteen tekijöitä, että kansalaisaloite on saatettu matkaan. Kaikissa kansalaisaloitteissa täytyy kerätä allekirjoituksia, olen niitä ollut mukana keräämisessä ja tiedän miten vaikeaa se on. 2009 päätettiin miljoonasta ja sen vuoksi välitettä pitäisi arvostaa asianmukaisesti, mutta asia. Uskon kyllä, että torjunta-aineiden lupamenettelyssä täytyisi käyttää tieteellisiä kriteereitä eikä julkisia kampanjoita. En usko myöskään, niin kuin aiemmin sanottiin, että lupamenettely Meillähän on se mekanismi, jossa EFSA on mukana, että se olisi pinnallinen Voidaan tarkastella, miten vähän torjunta-aineita on saanut luvan viime aikoina ja miten suuret yritykset lähtevät markkinoilta juuri kun lupa on niin vaikea saada. Lääkkeissä se on paljon yksinkertaisempaa ja helpompi harjoittaa liiketoimintaa, niin kyllä se sitä näkee, että se vaikea on. Mutta IARCstä en mitään enää sanoisi. sanoisi. On kyllä tullut selväksi, että tutkimukset eivät ole pelkästään objektiivisia ja että on ongelmia mutta viittaisin tosiasiaan, joka osoittaa, että miten pinnallisia nämä kampanjat ovat. Meillä oli Saksassa TV-kampanja, jossa siis näytettiin varhain syntyneitä lapsia, väitettiin, että glyfosaatin vuoksi. Muutama kuukausi sitten tuli esille, että sikavirus itse asiassa oli asiasta vastuussa. Mutta ei sitten kukaan enää sanonut, että ei se ollutkaan glyfosaatti, vaan sikavirus. Tästä sitten vaiettiin ja ei tällainen kampanjointikaan ole aina hyvä. Sitten nämä rikkaruohomyrkyt, niiden ei pidä joutua kapsiin, jos se tulee esimerkiksi viiniin tai omenapuuhun, niin se, sillä on huonoja vaikutuksia. Ja sen vuoksi rikkaruohomyrkky ei pidä joutua elintarvikeketjuun. Ja tällainen vaara on kyllä olemassa. Ja sen vuoksi kysymykseni, jotka uskoo, että parlamentilla on vastuunalainen kanta, kun ehdottamme, että tämä esikäsittely muutetaan mahdollisimman nopeasti ja löydetään sitten mm, tapa, että miten voidaan luopua ensi vuosikymmenellä glyfosaatista. Mr. Andrew. Herra Andri. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista iloni tästä kansalaisaloitteesta, joka osoittaa, että Euroopan demokraattimme on täysissä voimissaan. Onhan tässä ristiriitoja ja erimielisyyksiä glyfosaatin osalta. Tämän kansalaisaloitteen tulossa sen osoittaa 1,3 miljoonaa Euroopan kansalaista. E, on kuitenkin aika suuri määrä, vaikka eivät he olekaan nyt vastuussa Euroopan tasolla. Meillä on velvoitteenamme kunnioittaa Euroopan kansalaisten ääntä. Monsanto-paperiden paljastusten jälkeen ja Yhdysvaltojen ritaseiden jälkeen on mahdotonta olla olematta huolissaan. Glyfosaatti on myös luultavasti syöpää aiheuttavaksi luokiteltu. Kaliforniassa viime heinäkuussa tämä aine lisättiin syöpäaiheuttavien aineiden luettelolle, joten kyllä tässä kysymyksiä herää poliittisena päättäjänä Argentiinassa tällä viikolla äh, argentinalainen henkilö osoitti Ranskassa, että merki, suurilla tiloilla, kun, kun äh, paljon äh, levitetään torjunta-aineita, sillä on terveysvaikutuksia. Tästä oli useita viljelijöitä antamassa ja lausuntoja. Glyfosaatti on tässä merkittävä aine. Euroopan olisi tässä anta, oltava esimerkki meidän on sovellettava varovaisuusperiaatetta, kuten parlamentissa on päätetty. Meidän on suojeltava 500 miljoonaa eurooppalaista, kun kansalaiset ovat yhä epäluuloisempia Euroopan suhteen. Glyfosaatti on otettava mahdollisuudeksi Euroopan unelle osoittaa, että se suojelee kansalaisiaan hypermondia globalisaation vaaroilta. Meidän on muutettava maalausmallia meidän on investoitava äh, ma- maatalouteen, koska me on todellisia agronomisia mahdollisuuksia, niin että tästä mallista voitaisiin siirtyä toiseen. Haluaisin pyytää komissiota tukemaan meitä tällä tiellä ja ensi viikolla äh, äänestäisimme selkeästi glyfosaatin hylkäämisestä ja niin, että ei nyt välittömästi, mutta tulevina vuosina voisimme tästä päästä eroon ja, ja maanviljelyskunta olisi tässä mukana. Tarvitaan tiet tutkimusta tietenkin tietojen todenperäisyyden varmistamiseksi. No. Kiitos, Terva Konečna. Pane komisaři, dovolte mi především poděkovat. Poděkovat za tu iniciativu, protože je to jenom jeden z dalších. E, kiitoksia tästä aloitteesta. Tämä on yksi osa tätä laajaa palapeliä, sen ratkaisua. Me täällä Euroopan parlamentissa olemme nostaneet kyllä vastalauseita ja kritiikkiä, e, mutta me, meitä oikein kuulla. Meidän puhelimme me lotkauteta korvaanka. Ja komissio ei ole tätä huolta ottanut tosissaan. Tässä on paitsi että, paitsi kansa, myöskin monet jäsenmaat virallisestikin haluavat lopettaa glyfosaatin käytön, koska meidän tehtävämme ja velvollisuutemme on suojella kansalaisimme. En ole samalla linjalla kanssanne, kun, että, kun väitätte, että, että, että glyfosaatti on osa joka päivästä ruokaamme. Onhan sitä teidän saksalaisten valvomassa oluessannakin mukana. Eli et, et, et, tietenkin, jos nämä aineet ovat vaarallisia, niin sitten pitää toimia. Mutta että, mitä täällä, täällä sitten tehdään? jätetään ottamatta huomioon tosiasioita ja emme myöskään sitten tartu toimeen. Ja miksi me sitten tee jotakin todellakin? Onko meillä käytettävissä riittäviä taloudellisia toimenpitevälineitä, pidevälineitä, toimia jotenkin eri tavalla ehkä? Ja kansainväliset yritykset hän käyttävät vielä vaarallisempia ja pahempia aineita. Toki on uusia eh, menetelmiä käytettävissä, niin kuin monet maat ovat osoittaneet. Me voimme tulla toimeen käyttämättä torjunta-aineita maataloudessa. Pitäisi motivoida jäsenmaita ja heidän viljelijöitään eh, niin toimimaan. Kiitos tästä aloitteesta. Tämä on yksi, yksi monista, jotka tulevat avaamaan silmämme. Kiitos, Rafonde. Niin, 1,3 miljoonaa allekirjoitusta on ja tutkimusten mukaan 80 prosenttia Euroopan kansalaisista on glyfosaatin käyttöä vastaan. Mitä varhemmin tässä tehdään jotain, niin sen parempi, mutta täytyy olla tietysti realistinen. 25 päivän kuluttua kielto, tuo lupa umpeutuu. Ja nyt on siis tärkeää, että nyt kirjoitetaan kunnan kappale glyfosaattihistoriaan ja ei pitäisi olla pelkoa, että tekee jotain komissio päättää niin kuin haluaa, sen tiedämme, mutta kyllä täytyy sinne hyödyntää mahdollisuutta ja huolehtia siitä, että glyfosaatti ei enää EU-ssa käytetä. Tietystä tulevaisuuden aika määrästä lähtien. Aika paljon on ollut hämmennystä aiemmin, vähittäinen luopuminen, toisaalta uudistaminen ja kansalaisaloitteen organisaation edustajat ovat sanoineet, että nyt ei pitäisi tulla pidennystä. Oikea pidennys johtaisi siihen, että glyfosaatti edelleen käytettäisiin. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä pitäisi vastustaa, myöskin vuosittaista pidennystä, jotta päästään luopumaan vähitellen glyfosaatin kieto ei olisi epäonnistuminen, vaan menestys. Mutta täytyy nyt katsoa, miten tässä voidaan edetä. Viime täysistunnossa parlamentti tekikin ehdotuksensa ja komissio käyttäytyy niin kuin se tietäisi tästä mitään ja haluaa olla ottamatta huomioon näitä kaikkia allekirjoituksia. Kiitos. Amma, um, uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja, herra herra komissari, arvoisat kansalaisyhdistyksen jäsenet. Kiitokset läsnäolosta. Ja kiitokset myös kaikille, jotka olette nimenne tähän aloitteeseen piirtäneet. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin mainitsitte, että mainittiin, että Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslausuman asiasta. Puheenjohtaja Brian toisti meidän vaatimuksemme. Me kysymme, että mitä, mikä teille olisi riittävää, minkä voisitte hyväksyä, minkälaisen ratkaisun, ratkaisu teillä kelpaisi kompromissina teille, kun poliitikkoina toisimme laatia. Ja sitten puhutaan enemmänkin, eniten tästä karsinogeenisistä vaikutuksista. Entä huomi, otitteko huomioon sitä, sitä asiaa, mistä liikkyy huhuja ja epäilyksiä Eh, muita mahdollisia glyfosaatin eh, vaikutuksia, niin niistäkin pitäisi keskustella. Ja tietenkin, onko näistä tässä lupa, lupa myöntämisprosessissa eh, puhuttu ollenkaan. Esimerkiksi CVP 350, joka e, e, esiintyy ihmissoluissa niin ikään. Otitteko huomioon tällaiset mahdolliset muut haittavaikutukset? tässä samassa yhteydessä. Kiitos. Thank you. Mr. Pedicini. Kiitos. Herra Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Kansalaisten edustajat ovat täällä parlamentissa toisten eh, kansalaisten edustajien edessä. Tämä on hyvin tärkeä kansalaisaloite ja kaikki ovat se, että onnitelleet. Haluaisin nyt osoittaa sanani oma, omille kollegoilleni. Niin täällä on kaksi ähm, instituutta mainittu, IARC sille. Glyfosaatti on hyvin luultavasti söpäaiheuttaja. Sitten EFSA ja EKA järjestö, virastot, joiden mielestä äh, glyfosaatti luultavasti ei ole syöpää aiheuttava koskaan ei, eh, eh, ei ole ollut siis ei, eh, tällaista vaihtoehtoa, että se ei olisi aiheutettu. Komissio on ehdottanut, että glyfosaattien käyttöä pidennettäisiin ja kymmenellä vuodella parlamentti on sitä vastustanut. Kaikki tietävät, että vastalauseemme arvo olisi ollut vain symbolinen poliittinen. Parlamentin jäsenet ovat kuitenkin himoitaneet neuvotteluihin, joista ne, he ovat pyrkineet pääsemään mahdollisimman hyvän kompromissin. Mikä sitten on paras kompromissi, kun kyseessä on luultavasti syöpä aiheuttava aine? Seitsemän vuotta parempi kuin kymmenen, viisi on parempi kuin seitsemän. Onko näin? Kansalliset uskovat, että Euroopan unionin pitäisi olla paikka, jossa tällaiset aineet kiellettäisiin, kunnes on osoitettu, että varmasti kyseessä ei ole syöpää aiheuttava aine Siksi olemme ehdottaneet, että glyfosaattien käyttö välittömästi kokonaan kiellettäisiin EU-ssa. Kansalaisaloitteen eh, tekijällä haluaisin todeta, että teidän eh, edustajana olemme sitä täällä vastustaneet. Kolmas komission ehdotus ei enää puhu glyfosaatin kieltämisestä viiden vuoden jälkeen, niin kuin parlamentissa on todettu, vaan, vaan sanotaan, että se uudistettaisiin, lupa uudistettaisiin vi, vi, viideksi vuodeksi Jotkut ovat täällä toimineet suoraselkäisesti eh, ja toiset täällä ansaitsevat kyllä eh, kansalaisten eh, kunnioituksen. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de indieners van het Kiitos. voor hun inzet en volharding om glyfosaat uit Europa te verbannen. Äh, äh, haluaisin kiittää äh, näitä kansalaisaloitteen laatijoita tästä hankkeesta ja siitä, että on saatu 1,3 miljoonaa allekirjoitusta jo kuvastaa, että tämä on aika, aika, aika iso huolenaihe, paitsi kaupungeissa myös maaseudulla. Tässä on yhteydessä on todettu, vaadita, ettei, ettei glyfosaatin toimi käyttölupaa jatketa ennen kuin tämä kansalaisaloitte kysymys on käsitelty loppuun asti ainakin mm, eri lähimpään kahden kuukauden aikana e-, ei yhtäkkiä voida kääntää kelkkaa. Täällä ei ole komission edustajiakaan paikalla kuuntelemassa näistä, näitä huolia, puhumattakaan neuvostosta hämmästyttää, että komissio on nyt ihan tosissaan puuhaa tämä vaarallisen aineen myyntiluvan jatkamista viidellä, viidellä vuodella. No, tämä tietenkin todettu, että sen olevan vaarallinen sekä ihmisille että eläimillä hyödyllinen, tietysti suuryrityksille. Haluaako komissio suojella diversiteettiä todellakin Mm, vaiko ajaa toimialan etuja. Tämä on selvää, että yhä useammat EU, EU, kansalaiset haluavat kieltää aineen kokonaan tai luopua sen käytöstä nopeasti. Se, se myrkky on saatava pois luonnosta, elintarvikkeista ja elimistöstämme. Siihen edellytetään täyskieltoa. Tuoreet tutkimukset ovat osoittaneet, että glyfosatti on paitsi syöpää aiheuttava muut, luultavasti heikentää ihmisen vastustuskykyä. Eli että glyfosaattikielto on saatettava voimaan huomista alkaen. Ranju. Toivon, että kun kansalaisilta kysyttiin, että heitä muistutettiin, että kyllä glyfosaatti saattaa mahdollisesti olla WHO mukaan karsinogeenista, mutta WHO sanoo myös, että hiustenleikkuu mahdollisesti on, kuten myös tuo takan edessä siis tai yövuorot, tai kerrottiinko heille, että kahvi on vieläkin vakavampi karsinogeeninen riski, ja muistutettiinko, että kun kahvia itse asiassa juodaan, niin glyfosaatti kuitenkaan juoda, eli ennaltavarautumisen periaate on mainittu. Jos se olisi ollut käytäntö, kun sähkö keksittiin, niin ei olisi sähköä. Näin äh, hauras tämä idea on ja missä on oso, tai näyttö tästä terveysasioista? 40 vuotta on kehitelty, kansalaiset ovat olleet altistettuina, ei ole ollut ongelmia, mutta tietysti on toinen kategoria kansalaisia. Henkilö, joka käyttää sitä konsentroitunutta tuotetta, kuten minä, maanviljelijä ja puutarhurit. Heidän altistumisensa on tuhat kertaa suurempi ja siltikään eivät ole vastaanotolle jonottaneet sanan, että on ongelma siitä, ei ole osoitusta, näyttöä että vaikuttaa ihmisterveyteen. Mitä kielosta seuraa, mitä viljelijät tekevät? Fyysisesti viljelevät maata ehkäpä neljä kertaa kyntävät, että saadaan rikkaruohot kuriin. Ja sitten traktorista tulee paljon enemmän tuota hiilidioksidia kuin muilla menetelmillä. Niin monet teistä, jotka haluatte kiellon, niin haluatte kuitenkin myös vähemmän hiilidioksidia. Tietysti maaperän rakenne äh, heikentyy, jos tulee sade sinne, niin sitten tulee maaperän erosiota, menetetään maaperää. Jos näitä viljelijöitä seuraa työssään, niin näkee tuhansia lokkeja siellä, jotka sitä kyntyä seuraavat ja niitä matoja. Ja kuitenkin halutaan, että ne madot säilyisivät. Myöskin te kansalaisaloitteen ihmiset. Monet puhutte näiden näiden kieltämisestä, mutta kuitenkin tuodaan elintarvikkeita kautta maailman maista, jossa ei ole kieltoa. Mikä järki siinä on? Ja sitten lopuksi puheenjohtaja. Tässä on kyse Eh, Monsanto-vihasto, joka on siis monikansallinen yritys. Ja sitten viimeisenä jäsenenä Madame Ockman. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustan täällä vetousvaliokuntaa kansalaisaloitteen ansiosta toimintaan, mutta on sanottava, että vetomusvaliokunnassa on ollut yhdeksän vetomusta glyfosaatiaiheesta aiheesta siellä on, haluaisin nyt ottaa tässä myös toista näkökulmaa, johon on paljon kiinnitetty huomiota vetomusvaliokunnassa. Se koskee eturistiriitaa ja avoimuuden puutetta, niin kun herra Bernstein veti linkkejä kansalaisjärjestöjen ja suurten yritysten välillä, jos olisitte nähneet Monsanto-paperit, jotka on paljastettu Yhdysvalloissa. Tässä tapauksessa ne ovat Monsanto vastaisia. Näkeisitte kyllä, kuinka valtavaa, valtavista summista puhutaan. Voisin kyllä ihan puhua tässä lahjonnastakin. Niin nähtäisin, kuinka tuo WHO-komitea vastaan ollaan siellä hyökätty. Meidän olisi Silloin kun meillä on epäilyksiä, niin vaadittava täyttää avoimuutta. Eikä se tarkoita sitä, että, että voidaan tutustua asiakirjoihin pimeässä huoneessa ilman kameraa. Ei se ole mitään avoimuutta, se on pelkkää valetta ja hämäystä. Eturistiriitakysymys on myös erittäin suuri ongelma Euroopan unionissa ja EFSassa – jos ne, jo, jo, jo, joihin viitataan, kylpävät rahassa, ja, niin eihän tämä toimi. Minä todella haluaisin vedota siihen, että käytettäisiin varovaisuusperiaatetta, kun tehdään päätöksiä ja, ja toimittaisiin myös niin, että kansalaisilla ja parlamentilla voisi olla avoimet mahdollisuudet tutustua tähän prosessiin niin minä näen kaikki, myös riippumattomat tutkijat voivat eh, riippumattomalla tavalla, rahasta riippumattomalla tavalla osallistua tähän keskusteluun, koska tieteellä on paljon sanottavaa. Ja näin voisi meillä luottaa paljon enemmän EUn toimielimen kuin tällä hetkellä. Kiitoksia. Um, uh, Kiitos. Sitten puheenvuoron saa taas Rova Achterberg, 15 minuuttia. Hän vastaa kysymyksiin, joita jäsenet esittivät. Uh, thank you very much for the... Kiitoksia näistä muutamista kannustavista kommenteista sekä kritiikistä. Käyn näitä läpi järjestyksessä. Onko minulla 15, 15 minuuttia? 15 minuuttia, ei 40. Ihan alkuun lopusta alkuun herra Anju äh, muistutti, äh, muistutti muista Jarkin äh, varoituksista kahvin ja yövuoron tekijöiden syöpäriskeistä. Niistä tietysti kantaa huolta niistäkin to, toki me, eh, me, me, me olemme monilla tavoin altistuneet sille, mutta glyfosaatilla, vaikka me sitä ei juokkaan suoraan, mutta eh, tuo saanoinen tutkimus on osoittanut, että sitä on 45 prosentissa EU-maaperää. Glyfosaattiin törmää kaikkialla, vaikka me sitä tulee ajatelleeksikaan, olemme sille alttiita. Eh, totesitte, että ettei eh, viljelijöiden syöpätapauksesta ole mitään näyttöä. Anteeksi nyt vain, mutta haluaisin tämän korvata. Ja, ja sitten kohta palaan siihen, miksi me siihen virastoon luotamme, totesi, että eh, rajoitettua näyttöä ihmisil, ihmisissäkin on havaittu. Tämä on, perustuu tällaiseen otantatutkimukseen, joiden, jo, joihin osallistui paljon, eh, paljon viljelijä, viljelijöitä ja ja katsoi, miten niitä kuitenkin vakuuttavina, vaikka EFSA ei niihin uskonutkaan. Meistä rajallinen vaik- ihmisiin koskeva, ihmisiä koskeva vaikutus on olemassa, kuten Jarkko on osoittanut. Sitten muutama muu asia. Lähdetään nyt alusta liikkeelle edustaja Juuso, totesitte, totesitte että että, että eivät viljelijät tutkisi glyfosaatti kieltoa, koska siitä on paljon hyötyä viljelijöillä. muistuttaisin, että on paljon viljelijä, viljelijöiden edust, edunvalvontajärjestöjä, eivät, jotka eivät halua luopua glyfosaatista. Toiset, toiset Äh, kylläkin äh, näin tekevät, koska on olemassa rajallista näyttöä sitten tästä syöpävaarallisuudesta. Mutta sitten on äh, sellaisia järjestöjä myöskin, että tämä arvaus ovat en, ennakoineet, että tästä aineesta joudutaan luopumaan, oli sitten karsinakoineista näyttöä vai ei eivät, totea, eivät nyt ota kantaa siihen, että onko tämä kielto oikeutettu vai ei, vaan ovat miettineet sitä, että miten tästä päästäisiin eteenpäin ja millä tavalla viljel, maanviljelyä voitaisiin ilman glyfosaattia harjoittaa. Ja olen, olemme iloinen, iloisia todetessamme, että, että viljelijä väestön omat edustajat ovat ottaneet tähän, tähän kantaa. Ainakin Saksassa, Espanjassa ei tällaisia ääniä ole kuulunut MEPit osa huomauttivat myöskin, että on tehty koko joukko muitakin arvioita, paitsi e, EFSAn ja kemikaaliviraston puolesta, että olisi riittävä e, näyttää glyfosaattien myrkyllisyydestä tai, ja tästä e, karsinogeenisyydestä. Haluaisin äh, muistuttaa siitä, miksi hierarkia äh, kannat tuemme ja miksi sitä uskomme, koska siksi, koska sen säännöstö on erittäin tiukkaa ja huolellisesti äh, sen valmisteltua. Siellä on nimetyt tutkijat, jotka, ovat, jotka tunnet nimeltä, ja Jart tekee työtä ainoastaan julkistetun sijainteisen tieteellisen tiedon perusteella, ja se on saanut siitä mainetta ja kunnia 2016 satakunta tiedemiestä kommentoi puolustavaan sävyyn EARKin tätä luokittelujärjestelmää. Siinä sivussa tulivat sitten tuominneeksi EFSAn puutteelliset tilastot. EARKin monograf-ongelma on asioutunut hyökkäyksen kohteeksi. Ja haluaisin muistuttaa, että että tämä kemian teollisuuden hyökkäys Irakkia kohtaan ei suinkaan ole ensimmäinen laatuaan. Se, tupakateollisuus oli, oli erään toisen äh, hyökkäyksen takana siinä vaiheessa, kun todettiin tämän ö, äh, toissijaisen savulle altistuksen syöpävaarallisuus. Eli äh, Eh, se nyt tunnu ketään eh, ilahduttavan. Ei se paha ole ei vallankaan täällä EU-ssa. täällä pitäisi omaksua mahdollisimman tiukka asenne eh, sääntöihin ja ottaa kaikki, karsia kaikki epämääräisyys hyväksymismenettelystään pois. Ja, ja toimia ainoastaan hyväksytyn tieteellisen näytön perusteella, niin kuin tässä on, on periaatteessa ollut tapanakin, että vain perusteltu tieteellinen näyttö tulee kysymykseen. Tässä pitäisi saada luottamus aikaan sekä tieteellisen yhteisön että kansalaisten välille, ja EU pitäisi olla sitä vahvistamassa. Pari puhujaa syytti meitä, ettei tässä puhutaan pelkästään Monsantosta, ettei tässä itse asiassa ole kyse mistään glyfosaatista, koska, koska tässä taustalla on sitten se, joka keksi ja patentoi glyfosaatin olemme tie, tietoisia tietenkin sitä, että, että glyfosaattia valmistaa ja jatkojalostaa yli 20 muutakin yritystä Monsanton lisäksi, mutta tiedämme myöskin, että, että Monsanto johtaa tätä lobbariryhmää, jonka tarkoituksena on saada jatkoaika glyfosaatin käyttämisellä Olemme näistä Monsanton paperista saaneet lukea, millä tavalla tämä edunvalvonta tapahtuu. Tätä nyt, ei nyt voi jättää mainitsematta tämän firman nimeä, kun tästä asiasta puhuu. Niin, eli että mitä sitten haluamme saavuttaa, kysyi edustaja Dali. Glyfosaatin kieltäminen avasi ovet muille myrkyllisille torjuntoaineille. aineille Entäpä sitten, jos äh, äh, tuo, toisimme sitten ei glyfosaattia sinänsä aineena alueella, vaan sitten äh, vaikkapa rehun, rehussa piilevänä ainesosana. Emmehän me nyt tietenkään halua, että glyfosaattia korvaa mikään muu rikkakasvien torjunta-aine myöskään. Toko, toko asiat, asia ihan näin kävisikään. Tässä on ha, tällainen harhaluulo, että, että että, että glyfosaatin aiheuttavat äh, vahingot äh, jatkuisi ilman sitä. Ja se on tällainen äh, äh suosituin rikakasvien torjunta-aine, ja Euroopassa ei ole mitään ainetta, muuta ainetta olemassakaan, joka voisi täysin ottaa, korvata, korvata sitä glofosanaatti, joka, jota on väitetty tämä glyfosaatin kilpailijaksi, esimerkiksi EUn kilpailulainsäädännössä. Sitä ei enää voi Euroopassa käyttää entiseen, entiseen malliin, koska sen käyttö on terveysvaikutusten vuoksi rajattu alan omat ennusteet vahvistavat sen, ettei korvaavaa kemikaalia ole. Vähemmän tulisi viljelijän, viljelijän sitten käyttäneeksi rahaakaan tällaisiin torjunta-aineisiin, mikä tietenkin huolestuttaa, huolestuttaa tätä toimialaa, joka, jonka kate aika pitkälti tästä kemikaalista riippuu. Sitten muutokset viljelykäytäntöön Sillähän tietenkään ei voi kemiassa, kemian teollisuudessa ansaita kilinkiäkään. Jos ajatellaan sitten näitä mahdollisia kilpailuja ja niiden haittavaikutuksia, kun EU kolme, osittain kielsi kolme uutta neonikotinoidia. Totesi, että niidenkin tilalle tulee sitten varmasti näitä eh, vahingollisia kemikaaleja, että, että eivät eh, mehiläiset olisi sen paremmassa jamassa. Meillä on ihan tuoretta tietoa eh, Isosta Britanniassa, että hyönteismyrkyn käy, käyttö rapsiviljelmillä, siinähän se yksi, oli yksi mm, kiellon kohde tai kielto, kiellon kohdeksi joutunut kasvi ei ole, sitä ei ole korvattu millään muulla ratkaisevasti. Niin ikään toroidit eivät ole ottamassa näiden paikkaan. Thyroidi on pikkuhiljaa kasvamassa, mutta aika lailla samoissa luvuissa ollaan nyt kuin aiemminkin. Toki edellytetään, edellytämme sitä, että etteivät viljelijät sitten korvaisi glyfosaattia muilla rikkakasvien torjunta-aineilla, rikkakasvimyrkyillä. No niitähän siellä olisi, olisi kyllä tarjolla. Meillä on tästä kolme, kolme vaatimusta tämän kansalaisaloitteen tiimoilta. Kollega Angelika kohta siihen kolmanteen antaa alustuksen, jossa on tarkoitus kieltää näiden käyttö kaiken kaikkiaan Euroopassa. I think the fact coming to Julie point... Mitä Julie Girlingin äh, esille nostamiin seikkoihin tulee, eli se, että, että glyfosaattia äh, löytyy virtasta, se on kyllä pulmallista. Miksi näin? Äh, pitoisuudet ovat pieniä, mutta se kertoo, että tätä ainetta on meidän, eli on meidän elimistössämme. Ja jos Jarkin arvio sen myrkyllisyydestä osuu oikeaan, niin, kun näyttäisi olevan asianlaita. Ei ole mitään turvallista kynnystä tai, tai rajaa, minkä alle sitten alla jäävät pitoisuudet eivät mukaan olisi sitten haetaksi, Eli siinä nyt ei enää kyse siitä, paljonko sitä sitten on, jos myrkyksi todetaan seikka, että nyt että 0,3 prosenttia unionin väestöstä on kirjoittanut, allekirjoittanut tämän vetomuksen, mikä on omassa, siis omissa selvityksissähän käy selvästi ilmi, että 5, 6, 70 prosenttia eri EU-maista tehdyissä mielipidetutkimuksissa ja muissa kyselyissä on asettunut tällaisten vaarallisiksi, vaarallisiksi miellettyjen aineiden vastu, kieltämisen tueksi. Siis ei tässä kannata nyt vähätellä tätä miljoonaa allekirjoitusta ollenkaan. Haluaisin palata myöskin herra kommentteihin, eli että onko kemikaalien kieltäminen ratkaisu, ratkaisisiko se meidän ongelmamme. No ei tietenkään, mutta se on kuitenkin ensimmäinen askel. Ja ensimmäisenä askeleena pitäisi kyetä sääntelyn kautta vastaamaan näihin haasteisiin. Me uskomme lujasti, että paitsi glyfosaatin kieltäminen, myöskin muiden kemiallisten aineiden kieltämisen, kieltäminen ää, ää, on maatalouden viljelykäytäntöjen muuttumisen seurausta. Nyt jo tuhannet luomuviljelijät, samoin kuin perinne, perinteisetkin viljelijät, tulevat ilman Roundupia toimeen. Ja, ja me haluamme, että tämä käytännöt sillä tavalla valtavirtaistetaan, että kaikki viljelijät voisivat tehdä samoin. Tässä kaivataan tietoa ja ymmärtämystä ja valistusta myöskin viljelijäväestön keskuudella. Jotkut ovat jopa äh, väittäneet asiantuntijat, että halvat, halvat kemikaalit ovat hidastaneet, hidastaneet innovaatiota ja viljelymekanismien kehittämistä. Niin kauan kuin tätä kemikaalia on, on saatavilla, se on halpaa, sitä saa helposti ostaa missä tahansa kaupasta, niin ei kukaan siinä samalla ala mitään kehittää viljelystä. Jos ajatellaan lisää työ, maanviljelyn työllistämisvaikutuksia, ja samoin myöskin sitten viljelyn tehostamista ja nykyaikaistamista on selkeä tavoite, jonka takana myöskin komissaarit ovat ja MEPit. Haluaisin vielä ottaa kantaa siihen, että, että tämä kampanja on ollut jäänyt pinnalliseksi, että käytämme dataa, jota ei ole näytetty oikeaksi. Edustaja Dorfman ainakin näin väitti. Minusta me olemme olleet hyvin huolellisia siinä, että aina nojamme tietomme tieteelliseen näyttöön ja kaikista niistä syöpää aiheuttavan, aiheuttavista vaikutuksista, joita esimerkiksi IARC on omissa selvityksissään tuonut esille. Me olemme, en, en, emme ole mitään perusteettomia, perusteettomia väitteitä glyfosaatista julkaisseet tämän kampanjan aikana. Ja kyllä, edustaja Rosman, Meistä se on, on vastuullinen ja oikea, oikean, oikea ensimmäinen askel sitten, että, että myöskin sitten tällaiset esiasteet, viljat tässä otetaan tämän kielon puoleen tässä mainittiin hilja, hilta, taannoinen tutkimus. Tämä on aika hyvä yhteenveto, pitää puheenjohtaja perään kuuluttaa. Eli tämä, että glyfosaatti altis voi heikentää vastustukyä muille, vastustukyä lääkkeelle, yleisimmille antibiooteille esimerkiksi. Tämä nyt on tällainen rinnakkaistutkimus, mutta se tukee tätä meidän glyfosaattiväitettämme, vaikka siihen suoraan kohdistukaan. Siinä selvityksessä todettiin olennaisena seikkana se, että, että sääntelijöiden tulisi katsoa laajemmalle että sekä sitä, mikä on turvallista ja mikä, minkä käyttö on oikeutettua. Koko konsepti, käsite on muuttunut Euroopassa vuosien mittaan ja tämmöisen muutoksen aika on tässä ja nyt. Ja, ja tämä glyfosaatti-asia on massiivinen aihe Euroopalle ja koko tämä äh, torjunta-aineuudistus kaiken kaikkiaan. Ja, äh, ja lopuksi äh, kaikki, kaikista näistä teidän kommenteistanne on ollut paljon hyötyä. Olemme kiitollisia myöskin siitä, e-, että, että par- parlamentti on meidän tukenamme. Osittain Koch totesi, että parlamentti on ed- ed- edellyttänyt glyfosaatin kieltämistä osittain nyt ja sitten viiden vuoden kuluttua kokonaan. Olemme tästä tyytyväisiä meidän omakantamme ja, ja, ja tämän <clears throat> myöskin meidän kansalais esittämä kanta on kaikkein progressiivisin ja, ja toivottavasti tästä saadaan hyvä pohja sitten lopulliselle kompromissille Euroopan unionissa Kiitoksia. Kiitos. Nyt haluaisin pyytää, että rouva Jylicher, joka on johtaja Sante-pääosastolla elintarvikke- ja rehuturvallisuusinnovaatiot. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lähtökohtana keskustelulle komissio haluaisi painottaa, että sekä riskinarviointi että saatiin hyväksyntä noudattavat kriteereitä ja menettelyitä, niin kuin niissä lainsäädännössä määrätään, niin kuin parlamenttineuvosto ovat sen hyväksyneet lainsäädännön säännöksiin kuuluu tietysti ihmisten, ympäristön ja eläinten terveyden suojelu. Haluaisin myös painottaa, että lainsäädännön säännökset saavat tukea ja perustuvat ennalta varautumisen periaatteeseen, joten se on sy- olennainen osa lainsäädäntöä. Se tarkoittaa, että luvan käsittelyn yhteydessä, että vaikuttavalla äänellä saadaan pidennys, kuten glyfosaattiin, niin komission täytyy silloin toimia. Nimittäin hyväksyä asetus joko niin, että lupaa pidennetään, uudistetaan vaikuttavalle aineelle, jos ehdot täytetään, tai sitten, että hyväksyntää vaikuttavalle aineelle ei hyväksytä. Erityisesti lainsäädännössä määrätään, että hyväksyntä uudistetaan vaikuttavalle aineelle, jos hyväksyntäkriteerit täyttyvät. Ja sääntelyprosessissa glyfosaatin osalta komissio ei ole saanut yksilöityä mitään puutteita tai laiminlyöntiä tämän lainsäädännön osalta. Tietysti nyt kysytään, että miksi EU ei kiellä glyfosaattia tai ehdota sen kieltämistä. Ihan suoraan sanoen ei ole tieteellisiä tai oikeudellisia syitä, jotka tukisivat, tukisivat glyfosaattikieltoa torjunta-ainelainsäädännön yhteydessä, jos juuri puhuin. Euroopan äh, kansalaisaloite ja sen edustajat ovat viitanneet vakavaan vaaraan ihmisen terveydelle. Sanon, että näin olisi glyfosaattia on syvällisesti ja riippumattomasti arvioitu jäsenvaltioissa – EFSassa ja EKHassa myös. Ja johtopäätös kaikissa tapauksissa oli sama. Glyfosaatin luokittelu karsinogeeniseksi ei ole perusteltua. Sen lisäksi EU-riskiarvonnassa todennettiin, että glyfosaatti, jos sitä käytetään hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, ei aiheuta sellaisia riskejä ihmiselle, eläimelle tai ympäristölle, joita voitaisiin hyväksyä. Ja kansalliset viranomaiset muilla oikeudenkäyttöalueilla, kuten Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada, Japani, kuten myöskin FAON torjuntojen jäämiä käsittelevä konferenssi ovat tehneet saman johtopäätöksen. Se tarkoittaa, että IARC on edelleen ainoa virasto, jolla on eri näkemys glyfosaatin karsinogeenisyydestä. Eli kun otetaan huomioon, että kaikki olemassa oleva tieto on syvällisesti analysoitu glyfosaatista, ja kun syvällisesti on arvioitu, niin nyt ei ole perusteita kyseenalaistaa tieteellistä arviota ja johtopäätöksiä glyfosaatista, jotka on EU-ssa tehty. Ja EUn siihen tarkoituksella oman järjestelmän perusteella sen vuoksi Lokakuun lopussa tänä vuonna komissio välitti jäsenvaltioille ehdotuksen uudistaa aineen lupa viideksi vuodeksi. Haluan viitata vain yhteen vetomukseen, joka tästäkin talosta on tullut, joka koskee vähittäistä luopumista glyfosaatista. Haluaisin vain ottaa esille, että nykyinen lainsäädäntö ja mainitsemieni ehtojen puitteissa, niin ei ole siellä säännöstä, jonka myötä voitaisiin määrittää päivämäärä, jonka, johon mennessä vähittäin luovuttaisiin. Kuitenkin vaikuttavan aineen glyfosaatin uudistaminen äh, edellyttää jotakin muuta. Se tarkoittaa, että jäsenvaltiot vuoden aikana niiden täytyy uudelleen arvioida kaikkien tuotteiden luvat, jotka siellä markkinoilla ovat. Ja tässä pyydän, että jäsenvaltiot ottavat huomioon kaikki lisäehdot, jotka on määritelty komission ehdotuksissa. Esimerkiksi kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojeluun, kiinnittää erityistä huomiota aineen käyttöön julkisilla paikoilla, myöskin eh, satoa edeltävä käyttö. Ja tällainen seikkaperäinen arviointi pitäisi tehdä ottaen huomioon uudistamisen ehdot. Tiedän, että käytiin jo aikana, mutta halusin vain reagoida yhteen huomioon, jonka kai jäsen Oken sitten en ole varma ymmärsinkö sen ihan oikein. Luulenpa, että tuli ehdotus, joka koski eurooppalaista arviointia ja siihen liittyvää lahjontaa, niin nyt haluaisin äh, kiistää tämän äh, syytteen virallisesti komission ja itseni ja kollegoideni puolesta. Kiitos. Thank you very much. Uh, if you... Kiitos. Rova Achterberg, jos teillä olisi lyhyt kommentti komission sanomaan, mutta ihan vain yksi lause minuutti. In just one sentence, yes, I... Ihan yhdessä lauseessa haluaisin todeta, että, että on epäreilua jättää glyfosaattipäätökset jäsenvaltioille koska EFSA on todennut, että nämä formulaatit voivat olla paljon vaarallisempia kuin pelkkä glyfosaatti. Tämä on myös tulos riippumattomista tuloksista. EFSA on todennut, että asia on tutkittava, mutta pitäisi pohtia, kuinka jäsenvaltiot sitä arvioivat. Ei jäsenvaltioilla ole tätä dataa. Ei ole olemassa dataa yksittäisiä ainesosia tai, ne yksittäisiä valmisteita varten koskien syöpää aiheuttavuutta ja muuta toksisuutta pitkällä aikavälillä. Monsanto sanoi, että vettä tätä tee. Kyseessä on yritys, joka on päättänyt ohittaa nämä kuluteen huolet. EU ei voi ohittaa näitä. Tämä on meille lisää syy vaatien glyfosaatin kieltämistä EUn tasolla. Uh, Kiitos. Tähän päättyy ensimmäinen keskustelukierros. Siirrytään seuraavaan. Toinen tavoite aloitteessa siis torjunta-aineiden tieteellisen arviointimenettelyn muutokset EU:ssa. Tavoitteen esittely meillä on herra Bölcher – Bürcher, joka edustaa kansalaiskomiteaa. Pitemmittä puhetta saatte puheenvuoron. Viisi minuuttia. Okay. Guten Tag. Ich möchte alle Anwesenden hier. Kiitos. Tervehdys kaikille. Ilo puhua täällä. Helmut Pörtscher on siis nimeni, olen biokemisti ja Global 2000 It- Maan ystävät Itävallassa olen töissä ja olen tehnyt myös kirjan glyfosaatista. Se käsittelee käytössä olevia lupamenettelyjä EU-ssa ja myöskin käsittelee näitä järjestelmän puutteita, jotka ovat ilmeisiä. Euroopan parlamentti, komission jäsenvaltiot 2009, niin sitten säätivät uuden torjunta-aineasetuksen. Silloin sitä pidettiin ihan oikein virstanpylväänä suuntaan, jossa olisi parempaa ympäristöä ja terveydensuojelua. Se perustuu lähestymistapaan, jossa aineet, jotka ovat vaarallisia, niin eivät saada torjunta-aineiden vaikuttavan aineen hyväksyntää. Toisaalta se perustuu siihen, että täytyy ottaa huomioon tieteellinen kirjallisuus aiheesta. Julkaistut tutkimukset, jotka ovat siis riippumattomia valmistajista, niin hyväksyntämenettelyssä ne täytyy ottaa huomioon. 2011 lähtien nämä kaksi uudistusta olisi pitänyt johtaa siihen, että glyfosaatti olisi jo 2013 todettu sellaiseksi, että se todennäköisesti aiheuttaa syöpää ja ettei olisi saanut lupaa. Glyfosaattia olisi, ei olisi saanut lupaa, ei istuttaisi täällä, mutta kun täällä kuitenkin istutaan, ja se johtuu mm. siitä, että glyfosaatti on esimerkki siitä, miten vakavasti eurooppalainen lupamenettely, hyväksyntämenettely on epäonnistunut. Vaaroihin perustuva lähestymistapa itse asiassa on sellainen, jota viranomaiset eivät ole ottaneet huomioon. Ja tieteellisen kirjallisuuden huomioon otto ei ole vaarinotto ei ole tapahtunut. Julkaistussa tieteellisessä kirjallisuudessa suuri osa, kolme neljästä tutkimuksesta, raportoi DNAta vahingoittavia vaikutuksia glyfosaatille. Eli ei ole ihmeellistä, että WHO on syöpä tutkimustoimisto teki johtopäätöksen, että se on genotoksista vahvaa näyttöä. Euroopan hyväksyntämenettelyssä, lupamenettelyssä ensimmäinen arvio julkaistusta tieteellisestä kirjallisuudesta annettiin sellaisten käsiin, jossa siis on äh, valmistajan julkaisemia. Ja niillä sitten poikkeuksetta se todettiin, että tämä ei ole relevanttia tai ei uskottavaa tai luotettavaa. Ja mitä viranomainen sitten teki? Saksan BFR, jossa arvioidaan Saksassa riskoja, kieltäytyi syistä, jotka pitäisi mielestäni tutkia, niin arvioida niitä, että ne olisivat puolueettomia, kuten artikla 11 asetuksessa vaatii. Eli viranomainen sitten kopioi tiivistelmät ja arviot valmistajilta ja niiden lupahakemuksesta ja arviointiraportista. Ei ollut mitään kommentteja siihen, mitä tuli näihin tieteellisiin tutkimuksiin, niin siinäpä se. 46-sivuinen raportti on voi jättää sen tänne, joka osoittaa, että, että tässä poikkeuksetta oli leikka- ja liimaa menettely tässä tärkeässä tapauksessa. Kaksi asiaa on kysymyksessä, eli viranomaiset epäonnistuneet, kun olisi pitänyt syvällisesti tutkia, ja toinen on sitten, että vastuu siirretään osapuolelle, jolla tietysti on etyristiriita, nimittäin valmistaja jonka pitäisi nyt sitten arvioida, että ovatko sen tutkimukset tai muut tutkimukset, jotka koskevat niiden tuotteita, niin kuvataanko siellä niitä tuotteita vaarallisiksi vai ei. Ja tämä kärjistyy sitten valmistajatutkimuksessa vielä lisää, koska sen lisäksi aiheutuu se, että tutkimukset ovat liikesalaisuuden piirissä. Eikä niistä keskustele julkisesti ja sitä myöten ne ovat siis salaisia. Mutta ratkaisuja ongelmaan on. sinä ei tarvitse pyörää keksiä uudelleen, vaan kolme muutosta periaatteessa. Kansalaisaloitteen muutokset. Tavoite yksi. Eturistiriidan ratkaiseminen sopimuslaboratorioissa. Niin. Siis riippumaton viranomainen teettää tutkimuksen eikä valmistaja. Tällöin tämä tutkiva instituutio täyttää tieteelliset kriteerit. Sitten muutos kaksi. Kaikki sääntelytutkimukset julkaistaan. Sääntelytutkimukset, niihin täytyy liittyä lyhyt tiivistelmä, joka liittyy tieteelliseen tietopankkiin. Ja sitten täytyy olla pääsy kaikkiin materiaaleihin ja faktoihin. Näin Tutkimuksessa tulee osa tieteellistä diskurssia. Sitten kolmas muutos. Ensimmäisen luvan yhteydessä täytyy olla lupamen, riippumaton lupamenettely. Mutta tähän mennessä valmistaja on voinut strategisesti päättää, että minne se äh, lupahakemuksen äh, ohjaa käsittely. Kun näihin toimii ryhdytään, niin sitten eurooppalainen lupamenettely saa jälleen eurooppalaisten ihmisten luottamuksen. Kiitos. I give the floor to the members to intervene. The first uh, speaker is Mr. Giesecke. Herra Giesecke, kaksi minuuttia ensin. Kiitoksia ja kiitos ja tästä äh, äh alustuksessa. Me oli tässä tulee mieleen. Äh, Christopher Soski on Äh, WHO on yksi tutkijoista 160 000 Amerikan äh, dollaria ja kaksi äh, asianajotoimistoa tekevät sen Monsanton laskuun, niin kuin meillä kerrottiin. Tätä tietysti varmaan on syytä olla se luottaa, ovat jakaneet tätä rahaa. Ja tästä herää se kysymys, että voi vaan koirako ottaa tällaiset tutkimustulokset vakavissaan. Jos ajatellaan näitä kytköksiä, tässä täytyy myöskin herättää kysymys, ovatko nämä tutkijat riippumattomia. Toisekseen huomio kiinnittyy itse prosessiin, eli sitä, että, että miten tämä glyfosaatti ja nämä kliiniset tekijät astuvat kuvaan tieteen näyttöjen perusteella. Meidän pitää tässä varmaankin sitä toteuttaa tällainen asianmukainen riskin arviointo, eli, esi- kysymys siitä, että, että millä tavalla nämä riskitekijät tulisi kytkeä sitten tähän lupakäsittelyyn. Ei täällä salissa kannata tämmöisiä tunnekuohuja sisältäviä keskusteluja ö, käydä, vaan te, tehdä selkeät selvitykset ja sen jälkeen arvioida tilanne. Kiitos. Thank you very much. Now, Madame uh, Kadenbach. Kiitos. Sitten Rova Kadenbach. Kiitoksia tästä esityksestä ja onnittelut koko tiimille kansalaisaloitteen piirissä. Tämä on todella vaikuttava. Hyvin lyhyessä ajassa saitte nämä 1,3 miljoonaa allekirjoitusta kasaan. eikä tässä keskusteltu ainoastaan keskikaupungeilla, vaan kyllä, kyllä laajemmiltikin näitä kerättiin. Nyt haluaisin tästä hyvä, lupamenettelyn hyväksymisestä ja, ja tuholaismyrkkyyn asetus 8.5, joka koskee tätä vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta. Tämä on varmasti vielä huolenaihe. Olisitteko sitä mieltä, että ainoastaan tieteellinen vertaisarvioitu Äh, julkaistu tutkimus voisi olla tässä äh, hyväksyttävä. Ja oletteko sitä mieltä, että teollisuuden olisi edelleen annettava relevantti tieto EFSAlle? Ja mikäli on merkittäviä puutteita koskien vaikuttavaa ainetta, niin sitä ei pitäisi hyväksyä. Ennen kuin aikani loppuu, haluaisin vielä mainita kaksi asiaa. Olen oikein iloinen siitä, että voin olla tämän Euroopan parlamentin jäsen, koska olen varma, että olemme kaikkein avoin parlamentti maailmassa – emme ole homogeeninen parlamentti, niin kuin olet täällä kuulleet. Täällä on hyvin kaukana toisistaan olevia kantoja, joten todella haluaisin pyytää, että olisitte ystävällisiä ja kiinnittäisitte huomiota siihen, ketkä äänestävät milläkin tavalla tässä parlamentissa, erityisesti ennen kuin päätätte äänestää tiettyä poliittista ryhmää seuraavissa vaaleissa vuonna 2019. Tarkistapaakaan, mitä ihmiset ovat täällä parlamentissa tehneet, kuka on äänestänyt minkäkin asian puolesta. Me olemme täällä edustamassa teidän etujanne ja näin ollen kyseessä ei ole mikään koko EU tai koko parlamentti, vaan kyseessä on yksittäinen jäsen, joka edustaa Euroopan äänestäjiä, joten jo Joten äänestäkääpä niitä tulevia parlamentin jäseniä, jotka todella edustavat teidän etujanne ja teidän tilannetta Kiitoksia. I really hope so that they are Toivon todellakin niin, että näin tekevät ja tarkastelevat huolellisesti, kuka mitenkin äänestää. Myötäilen siis tätä. Seuraava puhuja, Rova François Grostet. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän oikein hyvin, että täällä on varaumia ja kritiikkiä, joka kohdistuu lupamenettelyyn ja tutkimuksiin ja eturistiriitoihin. Ymmärrän tämän oikein hyvin, mutta meidän olisi myös asetuttava jäsenten sijaan, kun täällä kuullaan asiantuntijoita, niin usein kokouksen jälkeen ajatukset ovat entistä epäselvempiä. Aina on joku asiantuntija, joka on eri mieltä kuin toinen asiantuntija, joten kyllä tämä on aika vaikeaa. Joten meidän on nojauduttava virastoihin ja aina virastoja kritisoida. Nyt on EFSA kritisoitu, joskus kritisoidaan Eka, tässä meillä on todella työtä tehtävänä. Meidän olisi annettava enemmän keinoja näille virastoillemme niin, että ne voisivat toimia täysin riippumattomasti, mutta kun puhutaan eturistiryhdestä, pitää tietää, mistä puhutaan. Kun nyt suljetaan pois tutkijoita tiettyjen mahdollisten eturistiriiteen takia, niin tällöin ei myöskään voida, voida hyödyntää tiettyjen asiantuntijoiden tietotaitoa jos ajatellaan, jos ajatellaan, että ei, ettei tuolta yritysmaailmasta voida tutkijoita käyttää, niin tämäkin, tämäkin on virhe, koska kyllä me tarvitsemme myös sen puolen tietoa. Siellä tunnetaan nämä tuotteet hyvin ja niistä voidaan eh, näin olen puhua, joten haluaisin kiinnittää huomenna siihen, että on totta, että varmaan tarvitaan lainsäädännön uudistuksia virastojemme osalta niin, että virastomme pystyisivät tekemään työtä mahdollisimman riippumattomalla tavalla mutta haluaisin kuitenkin varoittaa tällaista ideologista kannoista, joiden, joissa aina järjestelmästi tuodaan nämä eturistiriidat esille. Thank you very much. Kiitos, Rova Bespermejo. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää ja suuret eh, kiitokset siitä, että tällainen keskustelu on järjestetty. Komission ja EFSA nojautuvat tiedolle, joita osittain on julkaistu, osittain ei. Kun ne tekevät arvioita, niin EFSA on tuntunut, että se on nähnyt teollisuuden lisätutkimuksia, joita ei ole julkaistu ja joiden mukaan se on todennut, että on vähän, että ei ole kovinkaan todennäköistä, että tämä aiheuttaisi syöpää. Suurin osa näistä kertomuksista ei ole saatavilla, vaikka on pyydetty niihin tutustumista. Kuitenkin monet näistä tutkimuksista ovat edelleen saavuttamattomissa eikä edes IARC ole voinut niihin tutustua. Kysymykseni ovat pikemminkin komissiolle suunnattuja. Haluaisin tietää, mihin asti tällainen avoimuuden puutte jatkuu, eikä näitä tutkimuksia näin ole saada nähtäville. No, otetaanko jossain vaiheessa huomioon myös tuomioistuimen päätös, jonka, jossa todetaan, että että kauppa, kauppa, liikesalaisuus ei suojaa näitä tutkimuksia, niiden yksityisyyttä. Kuluttajien terveys menee teollisuuden intressien yläpuolelle. Tästä ei ole epäilystäkään. Olemme jo usein tässä parlamentissa havainneet, kuinka teollisuus ehdollistaa komission omat päätökset. Näinhän kävi muun muassa tässä Dieselgate-tapauksessa. Haluaisin tietää, kuinka kauan aiotaan mahdollistaa se, että teollisuus päättää, missä jäsenvaltiossa suoritetaan tieteelliset tutkimukset. Nämä, nämä menettelyt on saatava uusittua. Vielä toinen kysymys lopuksi. Useissa tutkimuksissa on korostettu tätä mahdollista äh, hormonihäiritsijää, vaikutusta glyfosaatilla. Kuten tiedätte, komissio on jo vuosia rikkonut omaa lainsäädäntöä ja näin ei ole laadittu eh, tieteellisiä kriteerejä, joiden avulla voitaisiin arvioida tämän tyyppisten aineiden hormoniriskejä. Millä tavalla on arvioitu glyfosaatin eh, mahdollisia hormonihäiritsejä vaikutuksia? Edelleen olemme eh, nyt glyfosaatin ansiosta saavuttaneet peltoja, joissa, jotka ovat kuin hautausmaita, siellä edes linnut laula nyt halutaan parantaa tuottoa ja maankäytön tehokkuutta. Jos näin on, niin lopettakaa torjuntaeettinen käyttö ja valitkaa toinen tyyppinen maatalousmalli. Kiitoksia. Mr. Zulo. Sitten herra Zulo. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran haluaisin vedota komission ja sen Andrikaitikseen. Minulla on yksinkertainen kysymys. On totta, että on hyvin tärkeää suojella kansalaisten terveyttä. Tänään käytävä keskustelu on hyvin merkittävä. Minun nähdäkseni tässä ollaan nyt vähän hautautumassa byrokratiaan, eikä päästä ollenkaan itse asiaan eli kansalaisten terveyteen ja ympäristön tilaan. Komissio sanoi myös toisen hyvin tärkeän asian, nimittäin, että komissio voi ainoastaan hyväksyä tämän jatkoajan tai hylätä sen. Ei siis mitään exit-strategioita ole ehdotettu, eikä päätetty, mitä nyt haluamme tehdä. Olen todella pahoillani, olen todella ärsyntynytkin siitä, että Meillä on tämän tyyppisiä liikkeitä, kuten tämä kansalaisten liike, joka vaatii glyfosaatin käytön kieltoa. Tämä eh, ainehan ei mitään hyvää tee, tämä on tosiasia. Sitten toisaalta meillä on komissio, joka vain eh, kiemurtelee tuolla byrokratiassa. Meillä on todella kansalaisliike ja, ja, ja kansalaisten valitsema eh, edust- kansalaisia edustavaa toimielin ja toisaalta komissio, jossa on henkilöitä, jotka eivät ole kenenkään valitsemia, joka ei vie eteenpäin kansalaisten etua. Nämä byrokraattiset menettelyt ovat sellaisia, jotka toki voin ymmärtää, mutta eivät ne minua kiinnostaa hiukkaakaan. Jos terveys asetetaan ytimeen, odotan, että teette nyt ehdotuksen, jonka kautta päästäisiin eteenpäin. Ei minua kiinnosta se, ettei ole teknisiä tai oikeudellisia mahdollisuuksia niin, että komissio voisi tämän eh, pelin viheltä poikki. Haluan, että komissio ottaisi tähän vahvasti kantaa ja pyydän komissiota tai kysyn komissiolta, mikäli neuvosto on edelleen umpikujassa eikä, eh, eikä ryhdy mihinkään, niin mitä komissio tekee? Jatkaako se vain tuon byrokratian alle piiloutumista? Päivi. Edustaja Evi. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä monet kollegat ovat jo puhuneet niistä lukuisista syistä, minkä takia tämän näyttöä ei pitäisi eh, jatkaa. Haluaisin vielä tähän glyfosaattityöryhmään työhön, se on Monsanton johtama saimme tämän välittömästi sen jälkeen, kun hyväksymme viime vuonna Euroopan parlamentin päätöslauselman. Ensin lähetettiin siis komissiolle ja siinä todettiin, uskallettiin sanoa, että tämä keskustelu on ollut hyvin emotiivista, hyvin tunneperäistä ja epärationaalista ja olemme loitontumasta tieteellisestä ajattelusta. Minun mielestäni tämä on pelkkää hölynpölyä me emme voi kyseenalaistaa sitä, minkä tiede on todennut täällä ja valottanut tätä hyvin hämärää juttua. Sen osoittavat myös Yhdysvaltojen tuomioistuimen Monsanto-paperiskandaali. Me emme voi sulkea silmiämme ja on nähtävä, että osa Osaan tutkijoiden on kertomuksesta varmaankin ovat nämä yritykset itse kirjoittaneet ja ne ovat ne hyötyneet tästä. Haluaisin muistuttaa vain yhdestä asiasta. Glyfosaatti on vanha kasvin aine. Se hyväksyttiin 70-luvulla ja edelleen sitä tänä päivänä käytetään. Se on aiheuttanut valtavia tuhoja. Tässä on karttoja, jotka osoittavat kuinka, kuinka rikkaruohon myrkkyresistenssi on kasvanut, kuten täällä glyfosaattityöryhmä väittää, kyseessä ei voi olla mikään aine, jota pidetään modernina aineena, vaan tämä on todella vanhentunut aine, eikä sillä ole mitään syytä enää olla olemassa. Todella toivon, että komission jäsen tekee vahvan päätöksen, rohkean päätöksen vuoden loppuun mennessä, niin että tämän aineen käyttö kiellettäisiin. Kiitoksia. Um, questions coming from members. Tässä jäsenen kysymykset. Sitten herra Brücher vastaa enintään 15 minuutin, ja minuutin ajan kysymyksiin. Danke für diese sehr interessanten Fragen. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Äh, vastaan järjestyksessä. Kiiseken äh, kysymys äh, koski arvioinnin luotettavuutta. Sillä oli saanut 160 000 dollaria tätä työtä te, te, työn tekemiseksi. Ja ja se oli sitten siellä yhdysvaltalaisen asianäytoimiston asiantuntijarahastosta tässä oli henkilöt, jotka eivät ole äänioikeutettuja arvi, arvioijia, vaan olivat tällaisia ulkoisia asiantuntijoita, joten eturistiriidoista kysyttiin ja näistä jäävyydestä ja muusta sellaista, vaan olivat sellaisia tiedemiehiä, jotka, jotka olivat mukana tässä, tässä prosessissa, tekivät tästä Monsalta papereiden vaskasta varsinkin mielenkiintoisia. Siellä amerikkalaisen lakimies, lakitoimiston värväämiä siihen, siihen virkansa joka, jo, tietenkin joka, kummallakin osapuolella on aina sitten omia asiantuntijoitaan leivissään, ja että nämä, nämä summat, joita niille heille korvataan, ovat, ovat tämän suuruisia todellakin. Ja tässähän on kyse tietenkin tästä tieteellisestä asiapohjasta tai näitä pohjasta. Samalla sitten myöskin tietenkin näiden jaakin rehellisyydestä integre, integriteetistä. Eli ovat todellakin hyvinkin intensiivisessä olleet tätä ar, ar, arvioita tekemässä. Tällaisia nämä ää, esimerkiksi nämä toimittajat, jotka toimittajat lainausmerkeissä, jotka tätä ovat raportoineet, ovat vain pelkästään mm, tällaisia trolleja, joilla oikeastaan ole mitään tekemistä toimi, toimittamisen kanssa, euronismin kanssa. ARK on, on, on poistanut jotakin huomioita tämän selostuksensa lopusta. Siinä oli, jossa Montans oli todennut, että, että, että ei tässä nähdä mitään syöpävaaraa mutta, mutta ne, nyt oli tietysti äh, maksettuja äh, kommentteja Monsaltota erillisten vuosikymmenten ajalta. Oli tämä käynyt ihan selväksi. Että mikä ihmekään ole nyt, että nykyään että tämä IARC, joka näitä tutkimuksia arvioi ja, ja äh, julkais, julkaisut heillä oli tällainen vanha, entinen Monsalton paperista kaivettu lausuma 80-luvulta, eikä tietenkään nämä ole sitten tieteellisesti kestävä, poh- kestävällä pohjalla ollenkaan. Eli se siitä. Sitten vielä näistä riskeistä vielä. Oli aika järkyttävää kuulla sitä. Näyttäisi olevan, että, että, että torjunta aineasetus on sillä, sillä tavalla laadittu, että, että ylipäätänsä herättää, herättää kysymyksiä. Nyt me olemme tässä tietysti, olla riskinarvioinnin perusteella tehty, se on ihan oikein 2009 yhdessä jäsen, jäsenmaiden kanssa parlamentti, että komissio päätti, eli että että et ihmisen terveys, kansanterveyden rajat ovat korkeammalla, eli jotta todellakin nämä muoro, kaikki muotoillaan tällaisen vähemmän, vähemmän risk, pienemmän riskin perusteella. Sitten oltiin sitä mieltä, että ainoastaan tällainen vertaisarvio periaate tässä tiedemaailmassa tulisi päteä. Ei, minun mielestäni tämä, tämä, tämä hyväksymisjärjestelmä, niin kuin mä totesin, että pitäisi olla vain sellaisia tutkimuksia, jotka on julkistettu, pitäisi käyttää. Mutta kyllä myöskin tietenkin sitten on ihan järkevää tämmöisen sääntelyn kannalta ottaa sitten huomioon kaikki mahdolliset muutkin selvitykset. Ja, ja kaiken, ka, tär, tärkeintä on kuitenkin se ettei nämä tilaaja itse ole niitä tutkimuksia toteuttanut tehnyt, vaan että, että ne on tuolla jossakin selkeässä tutkimuslaboratoriossa selvitetty ja sitten, ja, ja sitten toinen, toinen on ne selvittänyt, varmistanut siis. Ja sitten, sitä paitsi sitten vielä, että, että tämä tutkimus on teetetty tällaisen puolueettoman toimeksiantajan piikkiin Katsettelta oli kysymys. Eli että myöskin tänä asian, asiantuntijan näkemyksiin on viitattu, että, että EFSA on ar, arvosteltu ja kysymys kuuluu, että onko tämä arvostelu perusteltua tähän yhteyteen toteaisin, että olen monta kertaa ihmetellyt, että miksi ei ole, että ei, ettei mitään epäilyksen häivääkään tunnu koskaan olevan siinä, että, että tämä lupamenettely olisi mennyt sujuvasti ilman mutkia ja kommervenkkejä. Mutta kuten komissiarikin äsken totesi, hän Kaltis totesi, että, että tässä täällä artiklan 11 mukainen puolueeton, arviointi olisi tapahtunut, mutta näinhän ei ole. Ei tässä nyt ole tapahtunut mutta tietysti tässä on tehty, tapahtunut niitä, että, että tuolla jossain, jossain kulisseissa on tavattu 4000 sivua jotakin selvityksiä, joista kukaan ei tiedä yhtään, mistä ne ovat peräisin. Eli, eh, eli esimerkiksi tässä on tällainen eh, eh, toksisuus, tämä yksi kappale, tässä oli yksi ainoa virke, joka ei juonna Monsanton omista selvityksistä. Yksi kaikki on vaan leikattu ja liimattu tähän perusteluosiin näissä lupamenettelyissä. Mutta on väitetty kuitenkin, että ei, ei, ei se näin ole ollut. Se on aika tärkeä, tärkeä juttu. Es war noch eine zweite Tuli toinenkin mielenkiintoinen kysymys, jonka Rova Grosteet esitti eturistiriita nimittäin. Siinä on ihan samaa mieltä, että periaatteessa eturistaa ei pitäisi käyttää, jotta toimiala suljettaisiin ulkopuolelle. Toimialalla on tietysti tietoa, jota vain sillä on, mutta ei ole tietysti järkevää, että tietyt tehtävät siirretään toimialalle, jotka ihan hyvin voisi viranomainen tehdä. jos toimiala tehtävä vaarinotossa joutuu mahdottomaan eturistiriitaan. Tietysti valmistajana voin sanoa, että no, teen arvioinnin, mutta sanon sitten, että arvioinnissa sitten katson, että mikä yrityksen osuus siinä on ja tällaiseen eturistiriitaan ei pidä joutua. No sitten vielä kysymys. se, että on nämä valmistajan tutkimukset, siis niillä on oikeutuksensa, jos ne tehdään OECDn ohjeiden mukaan. Se, no eihän se niin aina ole, mutta usein on, että niillä on järkeä. Mutta missä ei ole järkeä on se, että ne ovat liikesalaisuuden piirissä. Tämä on ihan laajalti tunnustettu myös teiltä, komissiasi Andriu Kaitte. 2016 maaliskuussa se taisi olla hyvin vaikuttavat sanat siitä lausuitte. Mutta kysymys oli siis, voidaanko tätä suvaita edelleen? Luulenpa, että vastaus sen täytyy poliitikkojen antaa. Eurooppalaiset sitä eivät ymmärrä. Sellaisen kokemuksen saan joka kerta, kun olen tuolla matkoilla paljon puhun kirjoittamastani kirjasta ihmisten kanssa, niin kun ihmiset kuulevat, että nämä tutkimukset, joiden pitäisi siis itse asiassa varmistaa tuotteiden turvallisuus, se todistaa, niin ne ovatkin salaisuus. Tätä ihmiset eivät tiedä. Mutta yhä useammat sen kuulevat ja ei se sitten hyvin mene, että ihmisten luottamusta ei näin kyllä voiteta. Sitten on myös asiaan kuuluvia oikeudellisia lausuntoja asiasta. Esimerkiksi tuomioistuimen, Euroopan unionin tuomioistuimen päätös 2016 vuodelta. Arus-yleissopimukseen se ilmeisesti liittyy, että torjunta-aine jäämissä ja torjunta-ainekysymyksissä tietojen täytyy olla julkisesti saatavia. Se on myös tällainen viitepiste, jonka perusteella tämä liikesalaisuus valmistajan tutkimusten osalta voitaisiin purkaa. Sitten kaksi viimeistä puheenvuoroa. Voin olla vain samaa mieltä oikeastaan. Herra Tsulla kaipasi sisältökeskustelua glyfosaattiasiassa. Sitä minäkin kaipaan henkilökohtaisesti. Olen jo kaksi vuotta niin tehnyt. Sisältökeskustelua ei ole, koska kun viranomainen, siis muutamin poikkeuksin, öö, pidättäytyy tästä keskustelusta. Muuten ei voi olla niin, että Saksan BFR, riskien arviointivirasto, on jo kahden vuoden ajan melkein ilman vastalauseita levittää tätä epätotuutta, että sillä olisi tehtävä ar- arvioida riskejä näiden käyttöehtojen mukaisesti, jotka lupa sallii liittyen karsinogeenisyyteen, koska juuri juuri tätä lausuntoa PFR on, tai sen instituutin edustaja on levittänyt viestimissä, tai kaikki voivat sen lukea, tai kirjallisessa vastauksessa myös. Saksan liittopäivien kannanottoon, tai siellä 2015 syyskuussa, kun se oli kirjoitettu perusteluna sille, miksi tämä viranomainen tekee, tai tulee toiseen tulokseen kuin WHOn syöpätutkimusinstituutti. Mutta me kaikki varmaan tiedämme, että WHO on virasto määritelmän eh, esijohdannossa viittaa vakavaan näyttöön, jota myös torjunta-aineasetus käyttää etiketöintiin ja luokitteluun kemikaaleille. Eli meillä Euroopassa, meillä on melkein samanlaiset, tai ainakin hyvin samanlaiset varjolukittelujärjestelmät kuin WHO on syöpät instituutilla. Ja se on se tehtäväkin myös tämän torjunta-aineasetuksen ennaltavarautumisperiaatteiden mukaisesti, että tämä luokittelun mukaan päätetään, onko kemikaali vaikuttava aine on, aiheuttaako se eläimissä syöpää, onko sillä vaikeuttavia vaikutuksia. Silloin ei voi saada lupaa. Ja tämä on tärkeä tosiasia. Ja, ja se oli yksi olennaisimmista muutoksista torjuntaan asetuksessa 2009. Niin hyvin aktiivisesti ja intensiivisesti viranomainen tästä poikkeaa. Ja koko ajan olen tätä kuullut, että edelleen se viestintä on tällaista. Se on se perusongelma. Valen kanssa ei voida tehdä järkevää politiikkaa. Ja täällä se sisällä on ollut ainakin tämä epätotuus ollut mukana per, periaatteellisella tasolla. Myöskin EFSAn johtaja haastattelussa sanoi, että kyse on riskeistä ja syöpäriskeistä. Ja va, sanotaan, että vaikka riski olisikin, niin että ihmisillä se ei olisi merkittävä tai että se olisi olematon. Näin ei lainsäädäntö toimi. No sitten viimeiseen kohtaan. Nimittäin kysymys. Esitetään argumenttia, jota tulee sekä toimialalta että viranomaisilta, jonka voin havaita, että tässä meillä on tieteellinen arviointi ja tässä tieteelliset tosiasiat, niiden mukaan pitäisi päättää. Mutta minkälaista tiedettä se sitten on? Onko se viranomaisten taholla leikkaa liimaa menettelyä? Siis kun tarkastellaan lupahakemusta, niin mitä höpötyksiä siellä on, niin sillä ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Tiede jos siis todellakin olemme tieteellisellä pohjalla, haluamme sen perusteella tehdä päätöksiä, niin täytyy katsoa sinne, missä asia- asiantuntijat ovat lausuton antaneet ja Ryöpävaran osalta. Se on todellakin IARC. Eli on harhaan johtamista, jos aina painotetaan, että tiede Monsanton edustajat ja niin edelleen ja glyfosaatin kriitikot olisivat sitten ne, jotka ovat tunteen perusteella toimivia. Ei se ole niin, itselleni on tieteellinen tausta. 15 vuotta olen ollut töissä ympäristönsuojeluorganisaatiossa myös tieteellisten kysymysten kanssa olen voimaperäisesti eh, tehnyt työtä ja haluan sanoa, että lupahakemuksissa ei tähän mennessä ole ollut mitään tieteellistä perustetta jotta glyfosaatin käyttö voitaisiin pidentää EU-ssa. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos herra Bürcher. Sitten antaisin puheenvuoron komission edustajalle. Sante pääosastolta varajohtaja herra Miko, viisi minuuttia. Pahoittelen, mutta sen verran. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt reagoida näihin tässä viidessä minuutissa näihin asioihin. Ensinnäkin sanon, että en nyt aio tässä vastata uudestaan kysymykseen, joihin, jotka äsken esitettiin, joihin jo vastattiin aikaisemmin. Puhumme tässä prosessista ja avoimuusongelmista, tutkimuksista ja, ja siitä, kuinka ne on tehty. Nämä ovat yleisluontoisempia ja hyvin tärkeitä asioita myös komissiolle. Nämä etu, ristiriita-asiat varmasti teidänkin mielestänne ovat sellaisia, joihin kiinnitettiin huomiota silloin, kun aikaisempi lainsäädäntö hyväksyttiin. Kuten kuulimme täällä, niin itse asiassa tätä pidettiin virstanpylvänä koko kehityksestä, kehityksessä. Ja nyt olemme samalla linjoilla tässä vaikuttavan aineen turvallisuuden tutkimustaakka on todistustaakka on yritykselle ja yritys vastaa myös kuluista. Olen aika varma, että tämä oli selvä syy juuri tälle järjestelylle, joka parlamentti ja mm, muut lainsäädäntäjät hyväksyivät. Tämä sama järjestelmä on paljon laajempi, sitä ei käytetä vain torjunta-aineiden kohdalla, vaan myös lääkkeiden ja monien muiden tuotteiden kohdalla. Nyt kun asiasta kiinnostunut yhtiö hakee hyväksyntää tai uudistamista, niin sen on, sen on tehtävä nämä lupahakemukset, joihin liittyy hyvät laboratoriokäytännöt ja protokollat, joita on kansainvälisten oecd standardin mukaan seurattava. Nykyjärjestelmässä on perehdytty näihin ongelmiin jo aikaisemmin ja meillä on tässä tietenkin se olo, oletus, että esimerkiksi tutkimusten tekemisessä laboratoriot saattaisivat jotenkin ne pyrkiä miellyttämään hakijaa. Haluaisin vain muistuttaa, että hyvin laboratorikäytäntöihin ei ole helppo päästä, ne on helppo menettää. Ja meillähän on korjava mekanismi, jossa laboratoriot kyllä tulevat toimimaan hyvin tarkkaan, niin että pysyvät oikealla tiellä. Oli miten oli, on myös vedottu siihen, että käytettäisiin julkaistuja vertai, vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia. Tämä on jo osa järjestelmää ja näin aina tehdään. Tämä koskee tutkimuksia, joita yritykset ovat pyytäneet. Ne täydentävät tietojamme, kun välttämättä julkaistuissa tutkimuksessa ja kaikki tiedot ovat ole mukana. Tässä on nyt pyydetty, että tutkimuksia tilattaisiin eri tavalla. Haluaisin todeta, että kun tässä niin haluaisin ensin puhua avoimuudesta ja raakadatasta. Ja kuten tiedätte, tässä tapauksessa, nyt kun täytäntöpannaan lainsäädäntöä, noudatamme sitä, mitä lainsäädäntö edellyttää, eli että EFSAn on tehtävä yhteenveto asiakirja, joka julkaistu ja jossa on yksittäisten tutkimusten yhteenvedot ja kaikki arvioinnit ja taustatiedot, jotka tukevat EFSAn päätelmiä, ne on julkaistava EFSAn taholta. Sama prosessi pätee ekaan. Kuten tiedät, olemme jo keskustelleet tästä raakadatan jakamisesta EFSA jakoi raakaa dataa niille jäsenille, jotka sitä pyy, pyysivät ja lukuhuone järjestettiin tätä tarkoitusta varten, mutta ymmärrän, että kyse on siitä, että saataisiin aikaan järjestelmällisempiä avoimuustoimia. Haluaisin sanoa, että tietenkään nämä asiat eivät ole komissiolle mitään uutta. Olemme niistä puhuneet jo aika kauan ja ne tunnistettiin keskusteluissa jo refit eh, ja eh, yleensä elintarvikelainsäädännössä vähän yleisemmällä tasolla. Tietenkään komissio ei ohita näitä, näitä vaatimuksia ja pyrimme hakemaan vaihtoehtoja, miten avoimuutta voitaisiin vielä entisestään lisätä. Ja olemme myös eh, pyytäneet, että ne, jotka ovat datan omistajia, toimisivat proaktiivisesti tässä asiassa myös. Sitten vastasin myös ainakin osittain siihen kysymykseen, kuinka kauan avoimuuden puute tulee jatkumaan. Uskon, että analysoimme nämä vaihtoehdot ja luulen, että mahdolliset ratkaisut tulevat sitten prosessin lopussa keskusteltaviksi. Näistä tutkimuksista vielä vähän enemmän. On pyydetty, ettei nojaudu vastaisi hakijan omille tutkimuksille. Tässä on otettava huomioon muutama asia. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meidän on, ymmärrettävä se, että tässä on ongelmia vain hyvin pienessä määrässä tutkimuksia. Minulla ei ole lukuja tässä, mutta olen aika varma, että noin 95 prosenttia tutkimuksista niitä ei ole koskaan pidetty ristiriitaisena. Olemme pyytänyt tietoa teitä varten. Nämä tutkimukset, jotka liittyvät hyväksyntään tässä järjestelmässä, että täytäntöönpanemme, näitä on noin 20 000 tutkimusta vuodessa. Annan tämän luvun niin, että ymmärtäisitte, millaisesta skaalasta on kysymys, kun puhutaan todella tutkimusten tilaamisesta ja maksamisesta ja niin edelleen. Nämä ovat asioita, jotka on toki otettava huomioon. Kustannukset ja myös luotettavuus ovat tärkeitä. Eh, ja nämä hyvät laboratoriokäytännöt. Ja kun otetaan kaikki tämä käsittelyn mukaan, niin on selvää, että voidaan tarkastella, kuinka tätä, tähän asiaan voitaisiin löytää ratkaisuja. Me tarkastelemme eri vaihtoehtoja ja pohdimme, kuinka voidaan parantaa näiden tutkimusten hallinnointia ja mahdollisia maa, mahdollisuuksia valvoa koko prosessia no, mahdollisten, mahdollisten tarkastusten kautta. Voidaan tehdä erityistarkastuksia virastoissa tai olisi sekin mahdollista, että, että tilattaisiin riippumattomia tutkimuksia koskien ristiriitaisia osuuksia. Kuten sanoin, kaiken kaikkiaan meidän olisi nyt keskitettävä huomiota näihin, kiinnitettävä huomiota näihin ristiriitaisiin tutkimuksiin. Mr. Burcher, if you want Sitten herra Bircher, jos haluatte ottaa kantaa nyt siihen, mitä komissio sanoi. Minuutti vain. Minuuttiko? Selvä. No, olen kovin iloinen siitä, että komissio nyt haluaa hyväksyä avoimuuden teeman, niin kuin kuultiin Toinen tärkeä asia, se periaate, että valmistajan täytyy todistaa, että tuote on turvallinen. Ehdotus, joka meillä on lupamenettelyn muuttamiseksi, muuttaa kovin vähän tässä menettelyn kulussa. Siis ainoa muutos on se, että valmistaja ei anna tehtäväksi sopimuslaboratoriolle, vaan sanoo, että tämän äh, tutkimuksen tarvitseminen ja sen kanssa sitten viranomaiselle. Eli tämä toimeksianto tulee viranomaiselta Eli näin tämä yhteys valmistajan ja laboratorion välillä, siis jossa, johon myös liittyy eturistiriita, niin se poistuu. Ja kolmas on sitten kysymys komissiolle. Eikö se äh, huolestuta teitä, että 75 prosenttia arviointiraportissa kuvatuista tutkimuksista genetoksisuudesta sanovat, tieteellistä kirjallisuutta tote, toteaa, että glyfosaatti aiheuttaa geenitoksisia vaikutuksia. 75 prosenttia, siis 20 prosenttia ei löydä sitä, 5 prosenttia on epämääräistä. Mutta valmistajatutkimuksessa 2 prosenttia, yksi ainoa tutkimus, joka on saanut mittauksissa positiivisen tuloksen, mutta hylännyt sen. Eli kaksi ihan täysin erilaista tieteellistä maailmaa. Mutta sitten viranomainen luottaa tässä yksipuolisesti Monsantoon, niin valitettavasti niin on, joka on kopioinut sieltä. Eikä te ole yhtäkään kriittistä huoma- huomautusta. Se se, se ongelma on. Jos tämä ei aiheuta huolta, niin sitten en kyllä enää ymmärrä mitään. Kiitos. So, um, this... Niin, tähän päättyy toinen keskustelukierroksemme. Siirrytään viimeiseen joka koskee EU-laajuisia pakollisia vähennystavoitteita torjunta-aineiden käytöllä. Tämän tavoitteen esittelee kansalaiskomiteasta rouva Lucy Makho. Saatte puheenvuoron siis viideksi minuutiksi. Five. Now it's five. And then it's Niin viisi nyt ja sen jälkeen viisitoista. Aloitetaan viidellä. Voitte esitellä tavoitteen. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minä esitän tämän kolmannen tavoitteen, jonka tarkoituksena on vähentää torjunta-aineiden käyttöä tulevaisuudessa. Tässä äh, muistan kysymys on äh, äh, glykosaatista. Yhteiskuntamme on niin torjunta-aine riippuna, että me käytämme 400 000 tonnia tätä aktiivista ainesosaa. Se kaikki päätyy luontoon. Tämä luku on saatava korjatuksi tässä on tarkoitus kasvattaa viljelykasvajia avoimilla alueilla. Nämä ovat hyvinkin aktiivisia noin biologisesti ja niitä tarkoitus myrkyttää elävät organismit. Mutta tietenkin sitten kun tulevat joutuvat kosketuksiin pieneläinten, lintujen ja muiden kanssa aiheuttavat myöskin sitten myrkytyksiä niille. Kohtaan koskee myöskin karjaa ja ihmisiä. Tuhansia näistä kemikaaleista käytetään kuitenkin jatkuvasti ihmisten ihmisympäristössä, vaikka se onkin riskaapelia selvitelleet, millä, millä tavalla viljelijäväestö, äh, viljelijät ja heidän perheensä altistuvat äh, näille myrkyille. <clears throat> Nämä ja tietysti tässä äh, ympäristö ja sen ekosysteemit joutuvat kärsimään 40 prosentissa näistä merellisistä ympäristöstä Euroopassa on, on selkeitä haittavaikutuksia voitu todeta. Nämä myöskin metsän ekosysteemit ovat myös uhanalaisia. Kun 76 prosenttia saksalaisten metsien hyönteiskannasta on, on tuhoutunut. Tässä on tietysti tämä maatalouden lisääntynyt torjunta-aineiden käyttö syypäänä. Näillä on myöskin sitten, näillä torjunta-aineilla pitkäaikaisia vaikutuksia, näitä tuhoavat palveluita, esimerkiksi <clears throat> heikentävät elämällisyyttä ja näitä maan heikkenemistä, ja sitten tulevat yhä vastustuskykyisimmiksi kykyisimmiksi näille torjunta-aineille, jolloin niitä tarvitaan aina vain yhä enemmän ja enemmän. Eli mikään ei ole immuuni. Euroopan äh, instituutiot, Euroopan komissio ja, ja, ja, neuvosto ovat myöskin hyväksyneet tällaisen äh, torjuntainen direktiivin, jossa peräänkuulutetaan kestävää äh, käyttöä mm, ja että niitä käytettäisiin ainoastaan äh, viimeisenä keinona ja että se vähennystavoitteet olivat myöskin selkeät ja ne pitää, pitää selkeästi silmällä, millä, millä tavalla on, näitä käytetään. Ja sitten se myöskin se, ta, seurataan mekanisia ja biologisia eh, toimenpiteitä ja sitten tartutaan torjunta ainepulloa vain, kun kaikki muut konstit on käytetty ja eivät ole toimineet. Kuitenkin tuorein selvitys on osoittanut, ettei näitä eh, direktiivin periaatteita juurikaan EU-ssa noudateta. Vain kuudessa jäsenmaassa oli selkeät tavoitteet torjunta-aineiden vähentämisellä, vaikka nämä kaikki, niitä kaikilta edellytettiin että, ja, vaihtoehtoja on olemassa. EUn tasolla on saatettava voimaan pakolliset vähennystavoitteet e, portoiden e, käytölle. Ja eikä myöskään sitten tietenkään, niitä erityisesti ei tule käyttää puistoalueilla ja, ja e, asutusalueiden lähistöllä rikkaruohojen torjunnan. Pitkäaikaiset vähennystavoitteet ovat niin ikään tarpeellisia Eh, niitä ei voida sitten ottaa käyttöön ilman, että viljelijät saavat sitten apua tämän siirtymäkauden avuksi, paitsi valistamalla, eh, myöskin avustamalla taloudellisesti ja tarjoamaan sitten mahdollisuudet vaihtoehtoisten viljelymenetelmien käyttämiseen. Eh, tutkimuksen ja tuota kehityksen pitäisi keskittyä ja painottua myöskin vaihto, vaihtoehtoisiin biodiversiteetin tuhoutuminen siellä lähiympäristössä vain yhden hyvän sadon tuottamiseksi on tie, joka on äkkiin kuluttu loppuun. Meidän on kyettävä suojaamaan ja turvaamaan ympäristöämme ja säästämään resursseja myöskin tuleville sukupolville. Kiitos. Uh, sitten parlamentin jäsenet saavat puheenvuoron, jotka haluavat kommentoida ja esittää kysymyksiä. Rova Dartini ensin. Si, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. On sanottava, että tilanne on mahtavan niin hieno. Olemme kaikki yhtä mieltä periaatteesta, mutta kun kuulin täällä puhetta maataloudesta tähän tyyliin, niin olen sitä mieltä, että ajattelemme tässä nyt maataloutta, jota ei ole enää olemassa, kun tapaan maatalousalan edustajia. Siellä on hyvin modernia maataloutta. Siellä puhutaan täsmämaataloudesta. Koneet toimivat ilman ihmistä. Satelliitit auttavat viljelijöitä ja muu teknologia, joka kertoo, mitä käyttää milloinkin vähin, mahdollisimman vähän. Yhdennettyjä järjestelmiä käytetään torjunta aineita todella käytetään viime vaiheessa, kun tulee sairauksia ja bakteereja tilanteita, jotka edellyttävät myrkkien käyttämistä, mutta ainoastaan silloin, kun niitä tarvitaan ja sillä tavalla, kun niitä tarvitaan mahdollisimman vähän ja mahdollisimman lievillä aineilla, joten en ollenkaan ymmärrä, mistä täällä puhutaan. Vaikuttaa siltä, että täällä puhutaan kivikautisesta maanviljelyksestä ehkäpä kannattaisi vähän vierailla useammilla tiloilla, että ymmärtäisitte millaista on moderni maanviljelys, ei, ei tuollaista, mistä täällä puhutaan enää ole olemassa. Kyllähän mekin tietenkin sairastumme ja käytämme lääkkeitä. Uskon, että sama pätee kasveihin, niihinkin tulee tauteja ja tarvitaan lääkkeitä lääkkeitä, esimerkiksi fastidiosi on bakteeri, jota ei voida parantaa ja sen toiminnan voi tällaisilla tuotteilla kuitenkin estää, koska vektoreiden toiminta estetään. Meidän pitäisi löytää tasapainon tilanne. Ei voi olla, että meillä on, ei voi olla niin, että meillä on mielivaltaisia tavoitteita, vaan meidän pitää olla tavoitteita, jotka ovat se On hyvä, että on henkilöitä, jotka valvovat tilannetta. Tarvitaan aina stimule- äh, stimulointia, mutta toki tarvitaan tasapaino myöskin. Jotkut ovat hy- hyviä vartijoita, mutta pitää olla objektiivisia. Tarvitaan tasapainoinen tilanne ja kun sanotaan esimerkiksi, että pitäisi löytää vaihtoehtoja, mutta mistä täällä on kysymys? Euroopassa meillä on jo kaikkein tiukimmat eh, tavoitteet maailmassa. Meillä on valtavasti sääntöjä. Nyt sanotaan, että pitäisi muuttaa maatalouden mallia. Millaista mallia oikein ajattelette? Jotakin vain rikkaita varten eh, tarkoitettuja vai, vai te ei tiedetä, mistä tuotteet tulevat? Kiitos. Sitten Rova Buteland. Kiitos puheenjohtaja. Aloite on vahva viesti kansalaisilta, että vain turvallisia tuotteita pitää sisällä Ja jos on tieteessä epäilyksiä aineiden vaikutuksesta ympäristöön tai ihmisen terveyteen, niin ei ole poliitikoille vastuullista toimintaa automaattisesti pidentää lupia. Tapaus on hyvin tärkeä, glyfosaatti, mutta sinne tulee esiin myös rakenteellinen ongelma. Euroopassa ei tehdä tarpeeksi kehityksen tukemiseen niin, että saataisiin käyttöön kestäviä vaihtoehtoja. Se haittaa sekä luonnon monimuotoisuutta että ihmisen terveyttä. Sen vuoksi muutama kysymys teille, komission jäsen. Ensinnäkin tiedämme, että monet viljelijät käyttävät torjunta-aineita ennaltaehkäisevästi sen sijaan, että kokeilisivat vaihtoehtoja. Se ei ole viljelijöiden vika, Heitä huolestuttaa ennen kaikkea kasvien kasvattaminen, mutta se on ongelma ympäristölle. Se voi haitata myös ihmisten terveyttä sekä käyttävien viljelijöiden että kuluttajien, jotka altistuvat torjunta-aineille eh, ruoassaan. Eh, kannusteita täytyy muuttaa, jotta voidaan puuttua rutiinikäyttöön. Tiedän, mitä komissio aikoo tehdä. Toiseksi, joissakin jäsenvaltioissa on ryhdytty toimiin haitallisten torjunta-aineiden käytön kieltämiseksi julkisilla paikoilla, kuten puistot, koulut, leikkikentät, luonnonpuistot. Se osoittaa, että on jäsenvaltioita, jotka ovat valmiita tekemään enemmän kansalaistensa suojelemiseksi ja ympäristö. Sitä parlamenttikin haluaa ja on vaatinut glyfosaatin käytössä. Mutta on myös muita, jotka eivät tällaisiin toimiin ryhdy. Tarvitaan eurooppalainen ratkaisu mielestäni ja haluan tietää, miksi komissio ei ehdota pakollista kieltoa jäsenvaltiossa, vaan äh, tulee perästä päin. Jos ajatellaan komissioraporttia kestävän käytön direktiivin toimeenpanosta, niin melkein kaikki jäsenvaltiot eivät ole toteuttaneet tarpeeksi. Ja kansallisessa toimintasuunnitelmassa, jos niitä edes on, niin niissä on paljon puutteet. Ja direktiivi olisi pitänyt toteuttaa jo 2012 ja nyt on 2017. Komission raportti, joka koskee direktiivin täytäntöönpanoa, toteaa, että komissio harkitsee rikkomusmenettelyjä Mitä tällaisessa menettelyssä voidaan hyväksyä? Haluaisin tietää sen. Rova McIntyre, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä saan kirje, kirjeitä tuolta äh, viljelijääänestäjiltä, niin yksi tyypillisissä lukee, että, että äh, äh, minä olen, minua järkyttää se, millä tavalla näitä tieteellistä tietoa on väärinnistelty, minkä, minkä, minkä perusteella on sitten väärin, väärin perustein ryhdytty levittämään väärää tietoa esimerkiksi glyfosaatista, joka on todettu, turva, ollut, todettu turvalliseksi 40 vuoden ajan ja on näin sitä jatkossakin. Sadat verta vertaistutkimukset ovat todistaneet, että eh, eh, eh, kansalliset, kansallis- syöpäinstituutin hiljan, hilkkain, hiljattain julkistama tutkimus ei se, siinäkään, ei sekään löytänyt mitään vikaa koko glyfosaatis. Tämän aiheen otsikko hiertää minua. Minä ymmärrä kyllä millä tavalla pakollinen ja tavoite ovat yhteensopiva tänä parin muutenkaan. Eh, en itse asiassa tiedä, että, ettei yksikään viljelijä halua käyttää yhtään sen enempää kemikaaleja kuin on ihan pakko. Eli ne tavoitteet, joita meidän pitäisi kannattaa tukea, tutki, on tutkimus, työ, jolla, jolla pystytään esimerkiksi saada sitten maa, maaperää säästäen hyvä viljelytulos. Monet viljelijät käyttävät jo tätä menetelmää, esimerkiksi kertoviljelyn ja muuten sellaisia viljelaikkeita, jotka estävät maaperän rapa, rapautumista ja erosiota ja kö, kö, ravinteiden köyhtymistä mekaaninen rikkaruohon torjunta edellyttäisi 25 prosenttia enemmän koneistoa. Se hävittäisi samalla sitten harvinaisia lintulajikkeita, jotka pesivät näissä tässä lähimaastossa tällainen. Pitäisi sen sijaan, että yritetään kokonaan kieltää tätä, katsottaisiin laajemmin tätä asiaa, eli saada parempi, parempi maaperä säilymään ja se viljelymenetelmä tehostamaan. Madam Chair, let me start by... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää ihmisiä, jotka ryhtyivät tähän kansalaisaloitteeseen. On varmasti syytä tätä vielä korostaa. Näen taas täällä tänään, kuinka jakava ja tunteita herättävä tämä keskustelu on. Yhtäältä halutaan kieltää glyfosaat glyfosaatin kieltäminen merkitsee koko elintarviketuotannon epäonnistumista maailmassa. Ja toisen, toisten mielestä glyfosaatin käytön jatkaminen merkitsee ma- maailmanloppua. No varmaankaan kumpikaan ei ole ihan totta, vaan kyllä, kyllä vähän sävyjäkin löytyy. Tiedämme sen, että ongelmat ovat yhä suurempia, kun tuholaismyrkkyjä käytetään valtavia määriä, enkä puhu tässä vain glyfosaatista, vaan todella 400 miljoonaa kiloa kasvinsuojeluaineita on käytetty juuri vuosittain. Tämä on valtava määrä kun katsotaan kuinka maanviljelysmaa on jo nyt glyfosaatin kyllästämä ja kun katsotaan että tutkimukset, jotka käsittävät hyönteisiä, niin se on aika hälyttävää luettava. Minusta on aivan selvää, että olemme todella lähellä nykyjärjestelmän rajoja. Emme ole katsoneet riittävästi kumulatiivisia vaikutuksia aineiden käytöstä. Katsomme näitä yksi kerrallaan ja pohdimme sitä, ovatko nämä syöpää aiheuttavia vai ei, mutta emme katso niinkään kumulatiivisia vaikutuksia, jotka koskevat myös biodiversiteettiä ja ympäristöä yleisesti. Minun mielestäni tämä on virhe. Kysymykseni komissiolle tarvittaisiinko laajempaa vinkkeliä myös komissiossa ja EFSassa näihin asioihin. Sitten puheenjohtaja Varmaankin olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kemikaalien jälkeinen maanviljelys olisi meille kaikille hyväksi. Eli kysymys ei ole siitä, pitäisikö meidän kieltää glyfosaatti, vaan kysymys kuuluu, kuinka voisimme nopeammin päästä maanviljelyksen, jossa kemikaaleja ei käytetä Euroopassa. Tämä olisi mahtava haaste komissiolle. Komissio voisi tätä työstää vaarantamatta kuitenkaan maanviljelyn, maa, maanviljelystuotantoa mutta, sama, sa, mutta saavuttaen valtavia hyötyjä ympäristölle ja kansanterveydelle. Ehkä komissio voisi tähän kommentoida. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte auch nochmal... Niin, kiitos. Haluaisin palata paneelin alussa kuultuun alustukseen. Näyttää olevan liian yleistävää tai, tai ollaan taipuvaisia siihen, että esitellään ongelmia ja sitten annetaan yksinkertaisia vastauksia, siis kuvataan ongelma, lajien katoaminen ja sitten intensiivinen maatalous asetetaan sitä vastuuseen. Pyytäisin kyllä, että kun ajatellaan tätä ongelmaa, niin tarkastellaan siihen liittyviä haasteita vähän tarkemmin ja nähdään myös se, että esimerkiksi jos puhutaan glyfosaatista, niin sitä, ei olla, sitä on käytetty pitkään muussakin kuin maataloudessa esimerkiksi. Rautatiet käyttävät sitä omassa osavaltiossani, jotta raiteilta saadaan puhdistettua rekkaruohoista. Sitä käytetään julkisillakin paikoilla paljon le- leikkikentillä ja myöskin yksityisessä ympäristössä ihmiset sitä käyttävät vielä paljon. Eli tietysti on osa-alueita, joissa vähennystä täytyisi harkita kovasti, esimerkiksi julkiset paikat, lasten leikkikentät, ja siellä sitten tarkastella lähemmin, mitä tapahtuu ja mitä voitaisiin vähentää tai jossa voitaisiin kieltää kokonaan. Mutta haluan sanoa myös, että esimerkiksi omassa osavaltiossani 100 miljoonaa e- euroa käytettiin torjunta-aineisiin vähemmän kuin aiemmin, eli ponnistuksia on vähentää. Sen vuoksi en usko, että tällainen e- kiinteämääräinen tavoite olisi hyvä EU-laajuinen seksi tavoitteeksi. Kiitos sitten herra Demesmaker. Dank u wel. En... Kiitoksia. Ja mm, tervetuloa tähän valiokuntaan. Kansalaisia tämä torjunta-aineiden runsas käyttö tietenkin huolestuttaa. Ja sitten, äh, jos on pakko käyttää, niin kuin missiin on, niin huolehtaisi siitä, että niitä käyttäisiin tur- turvallisesti. Äh, äh, usein kuitenkin näkyy se käyttö olevan aivan tarpeetonta. Sitä käytetään ihan, ihan liikaa. Haluaisin selventää pari seikkaa. Ajatellen vaikkapa toimi, toimieli, jäsenmaiden toimia ja siitä, siitä tehtyä komission selvitystä nähdään, että ollaan aika kaukana tavoitteesta vielä. <clears throat> On pitkä tie kuljettavan. Ne vaikuttaa siltä, että tällainen integroitu tuho, tuhoeläinten torjunta on eh, edelleen hakusessa. Jäsenmailla ei ole mitään määrällisiä tavoitteita, hyvin epäjohdonmukaisesti eh, toimitaan eh, ehdotatte, että eurooppalaiset, että ehdotukseksi ja ratkaisuksi sitovia vähennystavoitteita. Minä ehdotan, että pannaan tämä nykyinen direktiivi paljon paremmin toimeen sen maissa ja tarkastetaan ja valvotaan sen toteutumista huolellisemmin. Ja, ja että esimerkiksi, esimerkiksi sopimuksesta pitää käyttää, sitä pitää käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi. Millä, millä tavalla komissio näkee mahdolliseksi nykyjärjestelmän laajemman hyväksikäytön. Ja sitten esimerkiksi komission uusi kotisivu, jossa kerrotaan torjunta-aineiden vaihtoehtoisista käyttötavoista ja muodosta. Sikäli mitä minun, minun jäsenmaahani ja alkamaihin tulee, meillä on ollut jo pitkään torjunta-ainekielto. Ää, ellei tätä ole, ainetta ole todettu terveelliseksi. Olisi hyvin mielenkiintoista saada kuulla, oletteko samaa mieltä kanssani. Ja tietenkin tämä asia kytkeytyy maatalouspolitiikkaan yleisimminkin. Oletteko sitä, sitä mieltä, että tämä on kiinteä osa tätä ongelmaa? Herra Marcellecci, olkaa hyvä. Muchas gracias primero a... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia niitä järjestöjä, jotka ovat vieneet eteenpäin tätä Euroopan kansalaisaloitetta omassa järjestössäni 300 000 tieteellisten tutkimusten ja varovaisuusperiaatteen perusteella. Tässä on toimittu ottaen huomioon myös Monsanto-paperia skandaali. Olen todella yhtä mieltä siitä, että poistettaisiin glyfosaattikierrosta haluaisin vielä lisätä, että Euroopan unionissa, äh, kun otetaan huomioon äh, virastojen avoimuuden puute, olemme vieneet tuomioistuimeen äh, tämän asiakirjojen avoimuuden puutteen glyfosaattin kieltä käyttäminen on ollut aiheena. Pitää tietenkin puhua vaihtoehdosta. Kun puhutaan vaihtoehdosta, tarvitaan vaihtoehtoja sellaista maanviljelyä varten, joka suojelisi kansalaisten terveyttä, biodiversiteettiä, maaperää ja myös eläimiä. Tässä ei puhuta yhdestä tuotteesta, vaan pikemminkin mallista, joka on haitallinen tällä hetkellä ympäristölle ja työntekijöille ja ihmisille. Meidän on todella päästävä Eh, agroteollisuudesta mallista agroekologiseen malliin niin, että tehdään työtä luonnon puolesta eikä sitä vastaan, ei kemikaaleja, ei kemiallisia, ei, vaan, vaan, te, vaan mekaanisia keinoja ja, ja koulutustarpeita ja kokemusten vaihtoehtoja tietoa viljelijöiden välillä. Tämä edellyttää johdonmukaista politiikkaa, niin että huomioidaan biodiversiteettipolitiikkamme ja ilmastonmuutospolitiikkamme. Ja tähän liittyykin maaperän suojelu, joka on valtavan tärkeä. Hyvä komission jäsen, olisi hyvin tärkeää käyttää näitä välineitä, joita meillä on olemassa YMPssä, jotta voitaisiin rahoittaa tämä siirtymäkausi. Esimerkiksi maaseudun kehitystä koskeva pilari voitaisiin hyödyntää. Euroopan komission olisi myös panostettava vahvemmin agroekologista mm, maanviljelysmallia. Haluaisin tietää, mitä komissio on siitä, mitä komissio ajatteli siitä, että siirryttäisiin agroteollisesta agroekologiseen malliin. Kansalaisaloitteen allekirjoittajia haluaisin kiittää tästä globaalin agroekologisen mallin mun puolesta toimimisesta. Kiitos, herra Jaar. Kiitos. Tietysti täytyy puhua, kun jos tulee ristiriitoja, niin joskus ei ehkä ymmärretä toisiamme. Ja nyt pyytäisin, että puhutaan avoimesti ja rehellisesti toistemme kanssa. Ei ole mitään radikaalisia ratkaisuja, monokausaalisia yhteyksiä. Jos nyt kemiasta vapaata maataloutta vaaditaan, niin kyllä tietysti luonnossakin on kemiallisia orga- prosesseja, simuloivia prosesseja. Eli miten, missä määrin sitten maatalous voisi olla kemiasta vapaa tai kemikaaleista vapaata, että luokitellaanko sitten apuaineeksi tai vaikuttaviksi aineeksi apuaineena olisikin yhtäkkiä hyviä sitten. Mutta kysymys jos halutaan ajallisesti rajoitettuja lupia tai kieltoja kehittää. Kysymys, että mikä tavoite? Olisiko kansalaisaloite valmiiksi sitten, jos tutkimuksesta tulisikin toisenlaisia tuloksia, niin poistaa kielto? Sitten toiseksi täytyy todeta, ja myöskin komission jäsenelle kysynyt, mitä hyödyntää eurooppalainen kielto, jos maailmanlaajuisesti vielä käyttö on sallittua, se johtaa kilpailun vääristymiseen. Kolmas kysymys tämä kansalaisliike. Eikö tänne pitäisi olla genitokologiaan innokkaita kannattajia? Silloin voitaisiin luopua kokonaan torjunta-aineesta. Mitä teette sitten, jos tie- tieteestä tulisi tällaisia tuloksia? Sitten riskinarviointi. Avainsanana rehellisyys. WHOkin on todennut potentiaalisen vaaran glyfosaatista syövän osalta, mutta sitähän on myös takkatulessa, steroideissa, punaisessa lihassa. Takkoja poltetaan maailmanlaajuisesti, punaista lihaa syödään, ei niitä haluta kieltää, että joku keskitie pitäisi löytää ja pitää siitäkin. Uh, speaker Mr. Hausling. Sitten herra Hausling viimeisenä. Ja, gerade auf die... Herra Jaarille heti suoraan vastauksen Yhdysvalloista ja Etelä-Afrikasta, Etelä-Amerikasta näkee kyllä, että tämän glyfosaatin käytölle todella, todella paljon vaihtoehtoisia käyttää käyttämällä, ja niin Saksassa sitä nyt ei ole, mutta jos jos ajatellaan sitä, että ihmiset ovat, ovat, puhuvat glyfosaatin puolesta. Jos nyt puhutte nyt viljelijöille, niin kyllä viljelijöt toteavat, että se, se, se paitsi säästää aikaa ja myöskin rahaa ja, ja, ja pelloilla ei tarvitse olla samaa aikaa kuin tähän asti välttämättä. nyt, nyt sitten täällä yhtäkkiä että tämä koko aine vahingoittaa luontoa, ympäristöä. Ranskalainen selvitys on osoittanut, että, että 40 prosenttia maatalouden kemiallisten aineiden käytöstä on ihan turhan, aika, turhan päivästä, koska ei sato, sato siitä kasvo. Eh, miten nyt sitten voidaan sanoa, että eh, glyfosaatin käytölle ei ehdoteta mitään eh, rajaa. Se, sitä, sillä on, on, se on korvattavissa luomuviljelyllä ja uudella, uudella, uusilla tekniikoilla. Esimerkiksi tämä ä, lajikkeiden ä, kierto, ä, no, järkevä rotaatio tässä ei kannata sitten tätä biodiversiteettiä kokonaan unohtaa. Että jos sanotaan, että 80 prosenttia hyönteisistä on hävinnyt, ei se nyt viljelyn vika yksinomaan ole. Vakavasti pitää nyt kuitenkin kyetä näistä asioista keskustelemaan. Ja sitten vielä haluaisin komissiolta vielä kysyä ja kansalaisten järjestöltä tältä aloiteporukalta, että, että että, että, että ei kai teitä nyt kukaan sen painosta, eikä me ainakaan pain painosta. Me olemme vapaita kansalaisia. Me voimme todeta, että emme halua viljellä tuonne maastoon jotain tiettyjä kemikaaleja. Tähän päättyy jäsenten puheenvuorokierros. Sitten Rovallisi Mahu saa 15 minuutin vastauspuheenvuoron. Hän voi ottaa kantaa siihen, mitä täällä kysyttiin ja todettiin. Yes. Um, It's very sad to see that the Hyvin surullista nähdä, että jäsenvaltiot eivät ole suhtautuneet eh, vakavasti tähän eh, to- torjunta-aineiden kestävä käyttöä koskevaan direktiiviin. Siksi ehdotamme sitovia tavoitteita EUn tasolla vain viisi jäsenvaltiota jota ovat eh, toimintaohjelmassa on erillisiä mitattavissa olevia tavoitteita mukana. Me haluamme, että näin olisi tilanne 28 jäsenvaltiossa, ja meillä on sellainen vaikutelma, että komissio voisi tässä auttaa. Mitä tulee tähän viljelyyn, maanviljelytyyppiin, ja sen, että täällä puhuivat tästä, me tietenkin sataprosenttisesti tuemme tällaista ympäristösäästävää maataloutta. Ymmärrämme, että ei kaikista voi tulla luomuviljelijöitä, mutta tiedän, että on välineitä, joilla voidaan auttaa viljelijöitä tässä siirtymässä. Emme me puhu mistään ihmeistä, vaan tämä on aivan mahdollista. Meidän on nyt otettava mukaan useita menettelyjä ja tekniikoita niin, että tämä onnistuisi. Tarvitaan myös viljelijöiltä tahtoa toimia ja myös, myös poliittisilta tarvi, poliitikoilta tarvitaan poliittista tahtoa. Jossakin vaiheessa päätös on tehtävä joko tänään tai sitten siinä vaiheessa, kun ekosysteemimme ovat vielä suuremman uhan alla kuin tällä hetkellä. Kun otetaan huomioon kaikki data, jota meillä on ympäristön heikkenemisestä ja myrkestä, niin, niin esimerkiksi Saksan metsissä on merkkejä nähtävissä, että esimerkiksi vedestä on löydetty torjunta-aineita, jos muistan nämä oikein, nämä luvut 85-91 prosenttia saasteista johtuu torjunta-aineista. Muut tutkimukset osoittavat, että, että vesi ekosysteemi meistä tuot luvut eivät ole edes korrekteja, vaan olemme aliarvioineet myrkkyjen määrää ympäristössä. Tämä ei vastaa direktiiviä. Meillä on myös juomavettä koskeva direktiivi ja torjuntainen käyttöä koskeva direktiivi ja lainsäädäntö kyllä on, mutta sitä on täytäntöön pantava. Meidän on varmistettava, että nämä, näihin toimiin ryhdytään ympäristön suojelemiseksi. Olemme toki käyneet puhumassa viljelijöiden kanssa ja selvittäneet, pärjätäänkö heille ilman glyfosaatteja. Tapasimme monia viljelijöitä, jotka eivät ollenkaan käytäkään glyfosaatteja. Voin ymmärtää, että on, tämä on vaikea, koska viljelijät käyttävät monia eri viljelykasveja, eri menettelyjä – harvoissa tapauksissa siirtymään lähdettiin. Se oli vaikeaa, mutta se kuitenkin tehtiin, joten emme ymmärrä, miksi muut eivät voisi sitä tehdä. Ymmärrän, jos on 200 hehtaaria vehnään, se ei onnistu, mutta jos on 200 hehtaaria viite kuutta viljelyslajia, niin kyllä se sitten onnistuu. Voidaan käyttää myös teknologiaa, mutta emme näe että tulevaisuus voisi olla sellaista, että siellä levitetään tonne ja tuholaismyrkkiä ja pelloilla. Me käydään, voimme käyttää uutta teknologiaa, GPS, voimme valvoa näitä, näitä tauteja ja ehkä hyödyntää tiettyjä tuholaisia tosiaan vastaan. Ehkä kaikki eivät ole huonojakaan. Tämä voisi myös olla halvempaa Voi olla, että näin saataisiin lisää työpaikkoja tutkimusta ja ehkäpä lopulta saammekaan torjunta-aineesta vapaan tulevaisuuden. some of my notes. Uh, from the sustainable use sitten uh, tästä torjunta-aineiden kestävä käyttöä koskevasta direktiivistä, miksi jäsenvaltiot eivät ole täytäntöön panneet tätä vesiekosysteemissä, kun katsotaan dataa vesialueelta löydämme sieltä suuria pitoisuuksia torjunta-aineita. Joissakin maissa on puskurialueita toisissa jäsenvaltioissa ei ole ollenkaan tällaisia alueita. Jos ei tavoitteista pidetä kiinni, jos direktiiviä ei kunnioiteta, niin kuinka tässä voidaan päästä eteenpäin? Kun puhutaan vähentämistä tavoitteista, Ranska sanoi, että 25 prosenttia 2020 mennessä ja 50 prosenttia torjunta vähennystä vuoteen 2025 mennessä. Miksi muissa jäsenvaltioissa ei toimita samalla tavalla? Miksi niitä kannusteta siihen? Ainoa menestystarina tämän direktiivin kohdalla koskee tiettyjä aloita, joissa eh, sumutus on lopetettu. Voidaanko tätä sitten pitää menestyksenä, että, että ainetta ei enää levitetä Lentokoneista käsin vai muulla tavalla? Miten ajattelette komissiossa, kuinka tuloksiin päästään, mikäli painetta ei ole enempää? 2018 jäsenvaltioiden on esitettävä tavoitteensa. Tästä puuttuu vielä 23 valtiota. Ehkä meidän pitäisi edistää tiukempia tavoitteita ja antaa esimerkkejä. And I'm afraid most of the other questions were for you. Muut kysymykset taisivatkin olla teille, hyvä komission jäsen. Okay. Thank you very much. Selvä, kiitos. Sitten komissio saa puheenvuoron. Rova Colombo, joka on elintarvike- ja terveystarkastuksesta ja analyysistä vastaava johtaja. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin todellakin useat puhujat ja järjestäjät aloittajat järjestäjät jo mainitsivat, niin kestävän käytön direktiivi on tärkeä, olennainen väline, jotta voidaan päästä siihen, että törjyntäaineet aiheuttavat vähemmän riskejä ihmisille ja ympäristölle. Ja tämä väline on jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltiot saavat direktiivissä vastuun kuvata kansallisessa toimintasuunnitelmassaan, miten ne aikovat käsitellä direktiiviä ja suunnitelmaan pitäisi kuulua määrällisiä tavoitteita, mittauksia ja aikatauluja, jotta riskejä voidaan vähentää. Ja kuten tiedätte, komissio on äskettäin hyväksynyt kertomuksen, joka ei perustu pelkästään 28 kansallisen toimintasuunnitelman analyyseihin, mitä on tärkeää painottaa, vaan myös tarkastustoimiimme. Eli sieltä saadaan hyvä kattava kuva siitä, että mitä tarkalleen ottaen jäsenvaltiossa tapahtuu, ei pelkästään paperilla. Tätä kannattaa painottaa. Ei ole salaisuus, että komissio oli erityisen tyytyväinen tähän asti saavutettuihin tuloksiin jäsenvaltioissa. Uskomme, että tähän asti mahdollisuuksiin ei ole tartuttu, sanomme sen kertomuksessa, mutta myös kullekin jäsenvaltiolle yksityisesti, joille olemme kirjoittaneet selittäen niille, että mitkä puutteet kansallisissa toimintasuunnitelmissa ovat ja mitä odotamme näkevämme tulevaisuudessa niissä suunnitelmissa, jotka siis 2018 pitää laatia. Kaksi tärkein, tärkeää asiaa ovat sellaisia, <clears throat> jos jäsenvaltioilla on puutteita mielestämme. Ensimmäinen on se, että puuttuu tavoitteita riskin pienentämiselle. Olemme nähneet viisi hyvää esimerkkiä aloitteen järjestäjä juuri selitti, että esimerkiksi Ranskassa on otettu käyttöön käytön vähentämisen tavoite torjunta-aineissa ja miksi sitä esimerkkiä pitäisi noudattaa. Myöskin Tanska on ottanut käyttöön tavoitteen, mutta nopeasti sillä todettiin, että se ei ollut se parempi tavoite, jota voidaan käyttää. No siis tarkoitaan, että kun puhutaan volyymista, niin se ei riitä sen osoittamiseen, että riski olisi pienempi. Sen vuoksi toiset jäsenvaltiot siirtyvät toisenlaisiin tavoitteisiin. Toinen näkökohta, johon komissio oli erityisen tyytyväinen jäsenvaltioissa, on integroidun torjunnan toteuttaminen. Tämä vir- virstanpyljas kulmakividirektiivissä, jolla päästäisiin kestävämpään erilaiseen maanviljelyyn. Ja jäsenvaltiossa tätä välinettä ei käytetä tarpeeksi laajalti. Itse asiassa mitä ei tapahdu on se, että ei, jäsenvaltiossa ei tarkasteta viljelijätasolla sitä, että integroitua torjuntaa hyödynnettäisiin. Kuten tiedätte, niin se on yksi välineistä, jolla voitaisiin käyttää vähemmän torjunta-aineita. Ja siinä kyllä jäsenvaltioiden täytyy parantaa juoksuaan. Jotenkin kommentteja sitten komissiolta. Miten komissio aikoo täytäntöönpanoa parantaa direktiivissä jäsenvaltiotasolla? Ensinnäkin aiomme tulevat kansalliset toimintasuunnitelmat arvioida, jotta voimme nähdä sitten, että on, ovatko todetut puutteet korjattu. Ja mikä tärkeintä, jatkamme valvontatoimintaa. Koko vuoden 2018 aloitamme tarkastusten sarjan, jotta direktiivin noudattamista voidaan valvoa jäsenvaltiossa rohkaisemme, tuemme jäsenvaltiota myös niin, että vaihdettaisiin parhaita käytäntöjä. Joku mainitsikin uuden nettisivustamme, joka on aika kattava. Siellä on tietoa siitä, mitä jäsenvaltiossa tehdään. Ja näin parhaita käytäntöjä voidaan vaihtaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Jos minuutin aikana lauseella rouva Lysimaho, haluatte ottaa kantaa, niin olkaa hyvä. Yes. Kyllä vaan. Muistinkin tässä juuri, että, että, että jäsenmäärän pitää tarkistaa, että tämä että järjestelmä toimii. Ja nyt olen katsonut, että, että että näin on tapahtuu, että, että viljelijöiden pitää esimerkiksi nämä ruiskutusvälineensä tarkistaa, että, että sieltä tulee sitä tavaraa sen verran kuin pitääkin. Äh, niin ikään mainittiin äh, tästä äh, seuratatiedoista tai valvontatiedoista. Tässä minä on käsilläni, äh, tietoa on jonkin verran, mutta meidän pitää saada enemmän tietoa siitä, mitä tämä äh, glyfosaattin, siitä vaikutuksista, mitä sillä äh, glyfosaatilla on, on näihin, tähän maaperään. 45 prosenttia koko maaperästä on, on, saa, on käytetty, siis 45 prosenttiin eurooppalaisesta viljelypinta on käytetty. Tätä ei sitten tiedetä paljonko, mit, mit, mitä kaikkea, paljonko sitä jäämiä on sitten vesistöissä, puistoissa, julkisissa tiloissa, näin poispäin. This concludes the third. Tähän päättyy kolmas kierros. Sitten loppuhuomiot. Komission jäsen. Olette kuunnellut ja paljon on sanottu. Kysymyksiä tuli myös komissiolle, joten odotetaan vastauksia. Eh, nyt on komission aika teitä kuunnella, koska on jälleen tärkeää ymmärtää koko tämä panoraama. Suurella mielenkiinnolla kuuntelin ja kiinnitin huomiota esitettyihin näkökantoihin keskustelun aikana eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta glyfosaatista, eikä pelkästään erityisesti siitä, torjunta aineesta yleensä. Ihmisillä on kysymyksiä uudesta järjestelmästä, lupamenettelyssä, avoimuudesta, tutkimuksissa, joita käytetään riskinarvioinnin perustana tai liittyen siihen, miten tutkimukset tehdään. On myös huolia torjunta-aineiden käytöstä ja valvonnasta. Nämä ovat tietysti herkkiä asioita, epäilemättä. Siihen liittyy paljon tunteita, ja niitä tunteita nähtiin täälläkin. Komissio kuuntelee koko ajan kaikkia näkökantoja, yrittää tarjota parhaat mahdolliset vastaukset. Tietysti perusteltuja huolia on. Keskustelu on antanut paljon ajattelemisen aihetta evääksi. Kiitän kaikkia osallistujia arvokkaista puheenvuoroista. Toistaisin vakaan uskomukseni, että voidaan saada aikaan herkissä asioissa suurempaa keskinäistä ymmärtämystä ja antaa panos siinä, että YMPssä ja muualla voidaan saada yhteisiä määritelmiä aikaan. Komissio nyt miettii kaikki asiaan liittyviä asioita ottaen huomioon myöskin täällä ilmaissut kannat ja muidenkin osapuolten kannat. Sitten komissio esittelee vastauksensa tiedonannon muodossa aloitteen tekijöille. Nyt tarjoan rajoitetut vastaukset tänään, koska täytyy tarkastella kaikkia kysymyksiä koska muuten olisi varhaista sanoa enemmän. Sitten kun tulee lopullinen tiedonanto, sitten esittelemme komission lopullisen lähestymistavan. Kiitos kovasti. Thank you, Commissioner. Uh... Kiitos komission jäsen. Nyt puheenvuoron saa herra Bautz, joka edustaa komiteaa. Myöskin loppuhuomiot. Viisi minuuttia teille. Herzlichen Dank. Kiitos, kiitos. 1,3 miljoonaa on äh, allekirjoittanut meidän eurooppalaisen kansalaisaloitteemme. Äh, jos ajatellaan tämä määrä, äh, kuvastaa sitä, että Euroopan kansan suuri enemmistö, kansalaiset suuri enemmistö on tämän kansalaisaloite idean takana ja nimenomaan meidän tapauksessa glyfosaatin kieltämisen takana. Se aiheuttaa meille paljon huolta. Me äh, äh, ajatellaan, että sitä äh, olemme osoittaneet WHOlle, että se, että se voi, voi todella aiheuttaa syöpää. Ja on nähty sitten, millä tavalla glyfosaatti, miten massiivisesti se voi vahingoittaa mikroorganismeja, että se on läsnä kaikkialla – ja olemme osataan, että ainakin on osa sy- syynillinen esimerkiksi tässä vaikkapa suurten hyönteismäärien kuolemaan. Me olemme viime viikkoina tuoneet, saaneet kuulla, että, että yli 70 prosenttia lentävien hyönteisten määrä on, on romahtanut. Jos ja ajatellaan sitten mitattu esimerkiksi vaikkapa noissa luonnonsuojelualueilla, jossa niiden tuhosaatin vaikutus ei ole niin suuri kuin muualla maaseudulla ja muissa luonnonmetsissä olemme Euroopan kansalaisina järkyttyneitä ja huolestuneita ja häkeltyneitä sen siitä, miten voimakkaasti Monsanto on saanut sor- olla mukana ja sorkkia ja vaikuttaa näihin arviointituloksiin, kun tätä lupamenettelyä on toteutettu. Samoin Saksassa tämä riskinarviointiinstituutti on tässä todennut saman. Tämä muistuttaa tämä touhu vähän sitä tupakkalobbausta aikoinaan tämä yleinen kähmintä, paperit osoittavat selkeästi, että millä tavalla näitä väärinkäytöksiä tapahtuu, että täysin epärelevantit tutkimukset on hyväksytty ja toisinpäin. itse asiassa ja, ää, tavallaan osoitettu sellaisten tiedemiesten tekemiksi, jotka eivät ollenkaan seiso näiden ajatusten takana. Ja jos ajatellaan tämä esimerkiksi meidän Saksan, saksalaisen riskin arviointi, virastossa on kokonaisia suuria, kokonaisia kappaleita suoraan poimittu leikkaamalla, liimaamalla Monsanton omista selvityksistä, niin sanotusta selvityksistä ja tutkimuksista. Ja tämä tietenkin tämä sama pelkäämme toistamaan komissiossa. Me olemme huolestuneita, huolestuneita olemme hä- hämmentyneitä, mutta kuitenkin toisaalta osoitamme sen, että me ollaan todellisia eurooppalaisia, mitä euroskeptittoja, skeptikkoja, vaan oikeita ihmisiä, ihmisiä, jotka olemme näiden eurooppalaisten instituutioiden takana ja toteamme ja tukena toteamme, että ainoastaan yhdessä voimme toimia, kun pyrimme vahvistamaan kansanterveyden suojaa ja ihmisten turvaa, jos nämä kaikki ratkaisut pitää olla ää, ää, rajat ylittäviä. Toivottavasti nämä ihmiset täällä tässä Brysselin tulleet huomaavat, millä tavalla Euroopan parlamentti tähän seikkaan Äh, asen, asennoituu. Tässä tietenkin äh, äänestyksellä se äh, päätetään sitten, millä, millä tavalla tämä sitten päätetään tästä lupamenettelystä. Kenties sinne sitten on kompromissina tämä vähittäinen kieltäminen ennen lopullista kieltoa, pikkuinen ja niin kuin todettiin tässä, että tämä ei onnistu myöskään ilman määräenemmistöä, jäsenmaiden määräenemmistöä tällä haavaa tällaista määräenemmistöä ei ole, että hoitaa sen tätä lupaa menettelyä jatkaa ilman, ilman äh, kompromisseja tietysti tässä varmaan kannattaa varmaan nyt sitten todellakin seisoa eli heinäkuisissa päätöksen takana, eikä, eikä taipua vaikka Monsanton houkutuksiin eikä painostuksiin. Ja sitten 15. joulukuuta, kun tämä päätös lopulta tehdään, niin, niin noudataan, noudata, kannattakoon siinä näitä lupauksia. Päätös, siis päätös on myöskin symbolinen pitkälti, koska me olemme nähneet, millä tavalla Euroopan kansalaiset Öö, jotka ovat suhtautuneet öö, Euroopan unionin instituutioihin, josta ensinnäkin kaivataan tätä öö, toimintakieltoa, sen jälkeen e koko torjunta-aine käytännön uusimista ja sitten noin keskipitkällä aikavälillä ainakin pyrittäisiin kokonaan irti torjunta-aineista ja kehitettäisiin vaihtoehtoja. Tällä tavalla saamme sitten nämä välevät tuomaatkin takaisin samaan veneeseen Euroopan unionia eteenpäin ajamaan. Ja uskomme siihen, että että onhan tämä todellakin, kuten sanottu, selkeä symbolinen ratkaisu, ratkaisu ja odotamme ja toivomme sitä totaalikieltoa please. One sentence only. Sorry. Yksi lause vain. Anteeksi vain, herra Baltz, mutta mainitsitte, että komission pitäisi painostaa Monsantoa. Voitte uskoa minua, että minä en ole se mies, jota kukaan painostaa. KGBkin minut vangitsi. Minä vasta vastusti niin Neuvostoliiton totalitaarista järjestelmää ja Monsanto on kyllä heikompi toimija kuin Neuvostoliitto, että ei siitä ole minua painostamaan. Minä lupasin, etten hyväksy mitään ilman määränemistä ja pyrin näin toimimaan. Mutta tietenkin minä tiedän ja sinä myös eurooppalaisena tiedät, että, että oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava ja on myös lainmukaisia sääntöjä annettava edelleen tulen puolustamaan oikeusvaltiota ja, ja oikeudenmukaista lainsäädäntöä. Siinä kaikki. So, uh, dear colleagues, uh, Hyvät kollegat ja vieraat, haluan kiittää teitä kaikkia osallistumisesta kuulemistilaisuuteen, erityisesti komission Sandro Kaitis, kansalaiskomitean jäsenet, Komission edustajat, kiitos. Kuten komissio sen sanoi, nyt seuraavaksi komissio reagoi virallisesti aloitteeseen tammikuun alkuun mennessä. Parlamentti seuraa tilannetta edelleen, koska meillä tietysti intressi ja halu on toimia asiassa. Ja kun pidetään mielessä, että on tärkeää, että kansalaiset luottaisivat riskiarviointimenettelyyn EU-ssa erityisesti, kun on kyse laajalti käytetyistä tuotteista tai aineista, kuten glyfosaatti. Ja kuten sanoin, niin parlamentti edelleen seuraa aihetta. Kiitos kaikille osallistujille siis ja hyvää illanjatkoa.